i lavori di questo pomeriggio. No niin, me aloitamme nyt iltapäivän kokouksen. Kuten yleensäkin haluaisin kertoa siitä, että kokouksemme myöskin menee nettiin. Sitä voi siis kuunnella internetin välityksellä. Ja esityslistahan on jo 9.5. julkaistu. Tässä on pieni muutos. Kohta 13, jossa esittelijänä on Paulo Rangel. Hän on ehdottanut tätä käsiteltävää käsiteltäisiin 14.6. erityiskokouksessa, koska 9.6. ovat viimeiset neuvottelut puitesopimukseen ajatellen. Halusi odottaa ennen kuin hän sitten puhuu tästä aiheesta. Sitten siirrymme kohtaan kaksi esityslistalla puheenjohtajan ilmoitukset. Ensinnäkin minua pyydettiin kertomaan neuvotteluista niistä tärkeistä kysymyksistä, jotka liittyvät Euroopan parlamentin uusiin oikeuksiin ja komitean menettelyyn. Kukaan ei halunnut esittelijäksi tähän aiheeseen, joten minä otin tämän tehtävän hoitaakseni, mutta tässä en ainakaan vielä aio mitään asiakirjaa esitellä. koska olen lähettänyt kirjeen viiteen valiokuntaan, jotka, joita tämä aihepiiri koskettaa, mutta meidän täytyy vielä odottaa Slayerin mietintöä, mikä liittyy lainsäädäntötoimivaltuuksiin ja myöskin kun ajatellaan työjärjestyksen muuttamista, joten en ole kuullut tästä vielä sen enempää, joten asia on edelleen auki. Tästä syystä meidän täytyy hiukan odottaa jotta voimme hiukan syventyä tähän kysymykseen lähemmin. Olisikin hyödyllistä, jos voisitte hyväksyä sen, että hiukan odottelemme artiklaa 87 A ja 88 työjärjestyksestä ovat tässä kyseessä. Ja jos kaikki nyt hyväksyvät tämän, niin kirjoitan sitten Busekille, puhemiehelle, kertoakseni hänelle siitä, että asiakirja on nyt tällä hetkellä vielä käsittelemättä. Ja että meidän täytyy vielä odotella johtopäätöksiä ennen kuin sitten voimme ehdottaa tätä uutta työjärjestystä ja jos kukaan ei vastusta sitä, niin näin voidaan sitten päättää. Tiedätte myöskin, että toisessa tiedonannossa eilen toisin sanoen pidettiin COSAC, kokous Madridissa, se päättyi eilen. Siellä oli valiokunnastamme joitakin jäseniä paikalla, muun muassa minä. Siellä oli siis muutamia valiokuntamme edustajia paikalla. Niin tähän jaettiin kaksi asiakirjaa tähän liittyen. Aha, ne tullaan vielä jakamaan. Ja niitä siis käsiteltiin tuolla Kosakin kokouksessa Madridissa. asiasta päätettiin siellä. Ja sitten vielä tehtiin jotakin muutoksia, käytiin keskusteluja. Kyse oli Sefcovicin äh, tästä tulevasta ohjelmasta ja uudesta Kosakin mandaatista Lissabonin sopimuksen astumisen jälkeen hyvin mielenkiintoinen asia. Ja tulevaisuudessa tietysti voimme vielä tästä asiasta puhua jotta sitten voimme mukauttaa työmme eh, niihin sopivaksi. Jos ei ole muuta huomautettavaa, niin pääsen sitten kohtaan kolme esityslistalla. Pöytäkirjojen hyväksyminen seuraavista kokouksista 6.7. huhtikuuta 2010 ja 19. huhtikuuta 2010. Eh, nekin ovat käytettävissä ja jos ei mitään puheenvuoropyyntöjä ole, niin nämä hyväksytään. Sitten pääsemmekin kohtaan neljä esityslistalla. Äh, jäsenten valitsemista Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 76 annetun säädöksen muutosehdotus. Neljäs toukokuutahan kuulimme jo esittelijä Duffia ja tästä käytiin ensimmäinen keskustelu. keskustelu. En itse ikävä kyllä ollut paikalla, mutta tällainen siis käytiin. Ja todettiin, että olisi hyvä, jos keskustelua voitaisiin hiukan syventää. Ja tätä, tämä näkyisi myöskin sitten ajankäytön suunnittelussa. No, esittelijä Duff pyysi, että vielä hiukan aikaa annettaisiin tähän hänen mietintöönsä, sen valmistelemisen ja tämä hyväksyttiin syy tai perustelu, mikä liittyy tähän, niin no tätä ei ole vielä käännetty, mutta sitä täytyy siis vielä täydentää. Ehkä kollega Duff haluaa tässä käyttää puheenvuoron. Hän voi sitten kertoa myöskin siitä, mitä tulee tähän aikataulukysymykseen. Tämä on hyvin tärkeä aihe. Herra Duff, annan teille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Uh, uh president, um... Puheenjohtaja olette aivan oikeassa siinä, että tämä on toinen mahdollisuus käsitellä näitä ehdotuksia. Tämä on hyvä asia, koska ne muodostavat erittäin tärkeän paketin. Ja ehdotukset ovat melko mutkikkaita, samalla kuitenkin erittäin tärkeitä koska tässä ensimmäistä kertaa pyritään muuttamaan vaalimenettelyä parlamentissa 20 vuoteen aivan merkittävällä tavalla. Ja koska Lissabonin sopimus on astunut voimaan parlamentissa, myöskin parlamentilla on täysi valta aloittaa tällainen prosessi ja myöskin päättää se sitten sovitteluprosessiin. On ikävää, että käännöksiä ei ole vielä saatu. Näistä selvitysosista toivoin, että ne olisi jo saatu. Toivottavasti tämä ei johtunut kielestä, jota käytiin. Toivon kuitenkin, että he pitävät kiirettä, mutta olen kuitenkin iloinen, että ensimmäistä kertaa täällä on tällainen väri, värillinen graafi, kaavio, joka jaettiin tänään iltapäivällä. Se on hi- erittäin hieno. Ensimmäisellä sivulla se osoittaa tämänhetkisen vaalijärjestelmän ongelmat ja se, että emme vastaa omia ja sopimustemme vaatimuksia liittyen alenevaan suhteellisuuteen. Ja tämä graafi näyttää hiukan myöskin synkän kuvan parlamenttivaalien tuloksista. Ja sitten kolmas sivu, tähän liittyy sukupuoli kysymys, ja tämä on erittäin mielenkiintoinen. Panin merkille kommentit, joita tehtiin aikaisemman keskustelun aikana. Ja haluaisin hiukan yhdistää tässä niitä tässä vastauksessa. Niin ensimmäinen asia oli se, että jotkin epäilivät parlamentin valtuutuksia käynnistää näin suurta muutosta sopimuksissa ja vaalimenettelyissä. Mutta toivon, että pystyin selvittämään tässä sopi, ne sopimuskohdat, jotka mahdollistavat tämän ja edellyttävät meiltä sen, että parlamentin kokoonpanoa muutetaan ennen vuotta 2014. Ja tietysti mukaan on otettava myöskin esimerkiksi Islannin tai Kroatian parlamentin jäsenet, mikäli he tulevat jäseniksi, nämä maat tulevat jäseniksi tänä aikana. Toisekseen jäsenet pohtivat, että onko tässä tarkoituksena löytää yleisiä yhtenäisiä vaaleja vai, niin kuin sopimuksessa, vai haluammeko tässä ainoastaan mukauttaa yleisiin periaatteisiin. Ja vastaus on se, että teemme kumpaakin osana tätä ehdotusta. Varsinkin kun ajatellaan ehdotusta tällaisesta luettelosta, jossa tarkoituksena on käyttää yhtenäistä menettelyä. Tässä tarvitaan primäärioikeutta ja vaali, myöskin vaaliviranomaisia poliisia, jotka hoitavat vaalit, mutta hyvin monet muut ehdotuksista ovat sellaisia, että tässä pyritään vain arvioimaan enemmän vaalijärjestelmiä kaikissa jäsenvaltioissa. No sitten jotkin, etenkin Espanjan kollegat, jotka, joiden tarkoituksena oli alueellistaa vaalipiirejä suuremmiksi. Tämä on asia tietysti, jota meidän tulisi pohtia hyvin tarkasti ja josta tulisi keskustella. No neljänneksi useat henkilöt toivovat meidän hyväksyvän sen, että jos meillä on tällainen Euroopan laajuinen äänestyslista, meillä on myöskin eh, sääntöjä poliittisia puolueita ajatellen, kun ajatellaan kampanjoiden rahoitusta ja niitä prosesseja, jotka liittyvät eh, ehdokkaiden valitsemiseen. Niin tämä kyllä pitää paikkansa ja meidän pitäisi löytää tämä tehdä tämä sekundaarilainsäädännön kautta. No sitten kynnys. Kysy- kysymykset myöskin tässä otettiin esille. Ja tämä on tärkeää, jos vaadimme, niin kuin tässä ajattelin tehdä, että vaalipiirejä A alueellistetaan suuremmiksi No sitten Portugalin kollegat kyseenalaistivat sitä, että käytettäisiin tällaista puoliavoimen listan etusijaisjärjestelmää. Ja sitä, miten sitä käytetään. Tämä on tietysti kysymys, jota meidän tulisi pohtia vielä jatkossakin joissakin valtioissa olisi sietämätöntä, että puolue diktatoriomaisesti tällaisen luettelon loisi. Ja joissakin valtioissa Portugali on hyvä esimerkki. Käytettäisiin tai että lista olisi kansalaisten nähtävissä. Tämä, tätä pidetään hyvänä käytäntöä. No sitten tässä on kulttuurinen ja poliittinen ristiriita, jota myöskin kansallisten parla- parlamenttien tulisi käsitellä. No monet olivat myöskin huolissaan siitä, että ehdotukseni tällaisesta Euroopan laajuisesta listasta vähentäisi kansallista Edustusta, No näinhän ei ole. Minä ehdotan, että me tää lisäämme tätä se 751 25 lisäjäsenellä parlamentissa, joten tarkoituksemme ei ole vähentää paikkojen määrää vaan että tarjottaisiin mahdollisuus jokaiselle kasvattaa edus, edustajiaan tai edustajansa määrää tällaisessa, plura, plura, tällaisella pluralistisella, pluralistisella foorumilla. No sitten toiset olivat huolissaan siitä, että, että tässä pitäisi löytää jokin matemaattinen kaavio, kun ajetaan paikkojen jakoa tällä kaaviolla, mutta tämä oli mahdolli- mahdotonta. Itse olen Cambridgeissa opiskellut ja myöskin Sir Isaac Newton opiskeli siellä. Kollegani siellä vakuuttivat minulle, että tällainen kaavio voidaan saavuttaa. Se on mahdollista tehdä. Lopuksi kollegat myöskin esittivät huolenaiheensa, kun ajatellaan ehdotusteni laajuutta, soveltamisalaa. No, tästä soveltamisalasta voidaan keskustella siellä, missä kaikki sidosryhmät voivat tähän keskusteluun osallistua kokouksessa. Ja se tärkeys, että sopimusta käytetään siihen, että pidetään kokous, niin se on erittäin tärkeä, koska sitten saadaan samaan paikkaan ne, jotka, joihin nämä asiat vaikuttavat. Erityisesti kansalliset parlamentit, mutta tietysti myöskin kansalliset poliittiset puolueet. ja tietysti myöskin kansalaisyhteiskunnan järjestöt ovat siinä tilassa, että niitä voidaan järkevästi kuulla tämän menettelyn kautta. Haluan painottaa sitä, että ei ole tarpeen, että tällainen kokous kestäisi useita vuosia ja että siinä käsiteltäisiin monia asioita, vaan tässä on mahdollista saada myöskin hyvin tiukka mandaatti ja tarkoituksena olisi käsitellä ainoastaan parlamentaarisia uudistuksia aikataulusta vielä. Se voisi olla melko tiukka ja sen työ voitaisiin saattaa päätökseen kahden kuukauden sisällä. No vielä ne, jotka eivät, eivät ole, ole olleet mukana aikaisemmassa kokouksessa, se, siellä esimerkiksi ministerit ovat perustelleet kantojaan julkisesti ja HVK, joka tämän jälkeen on pidetty, tietysti olisi hienoa, jos parlamentit olisivat siellä vahvemmin paikalla, mutta se on kuitenkin diplomaattinen keskustelu ja päätökset HVKssa tehdään 27 jäsenvaltion taholta. Mutta minun täytyy kuitenkin todetaan, että valmistelukunnassa heidän täytyy perustella kantansa ja myöskin heidät voidaan haastaa. Ja myöskin he joutuvat vastaamaan kritiikkiin. Ja tällaisen prosessin kautta tällaisen hedelmäisen prosessin kautta me voimme tutkia optimaalista vaalimenettelyä ja parlamentin muodostamista. No tietysti aina pitää pitää mielessä, että ei ole olemassa mitään yhtä täydellistä vaalitapaa. Sellaista ei ole. Niissä kaikissa on virheensä kuten belgialaiset kollegat varmastikin voivat vahvistaa. Samoin britit. No sitten aikataulusta. Meidän täytyy saada kaikki päätökseen hyvissä ajoin vuoden 2014 vaaleja ajatellen, että ne voidaan sitten pitää järkevästi ja että kampanjat voidaan aloittaa, joten meidän täytyy pitää kiirettä. Minä toivoisin, että me voisimme valiokunnassa tehdä päätökset tästä mietinnöstä heinäkuussa, jotta se sitten voitaisiin käsitellä täysistunnossa syyskuussa, syyskuun kakkos täysistunnossa. Näin sitten se voidaan voidaan lähettää presidentti Van Rompäylle, jotta hän voi sen sitten käsitellä lokakuussa neuvostossa HVKn avaamisen yhteydessä. Parlamentti ei nyt pyydätä tässä tilanteessa kaikkia asioita hyväksyttävän vaan haluamme että päätös voitaisiin tehdä kenties HVKssa. Ja jos Euroopan neuvosto tämän hyväksyy lokakuussa, niin valmistelukunta voitaisiin järjestää kevään aluksi ensi vuonna. Näin ollen on päätös voitaisiin saada sitten ehkä ensi vuoden heinäkuussa. Ja jos teemme tämän, jos pysymme tässä aikataulussa, niin kaikki muukin sitten kyllä asettuu uomiinsa. Ja jos näin teemme, jos hyväksymme tämän laajemman lähestymistavan, meidän täytyy pitää erityinen koko äh, Strasbourgissa 5. päivä heinäkuuta ja äänestää sitten 13. päivä heinäkuuta. Suo lavoro che è di lunga. Kiitos. Tämä on työ, joka tässä edistää Meidän täytyy kiittää esittelijää. Tämähän on myöskin erittäin monimutkainen asia, joten en halua kuulla tässä ainoastaan sisältöön liittyviä mielipiteitä, vaan myöskin aikataulu kiinnostaa minua ja toivon, että kollegat ottaisivat tähän puheenvuoroja. Herra Schöpflin saa puheenvuoron ensimmäiseksi. Thank you, President. And... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan myös osoittaa kiitollisuuteni edustaja Daffelle, joka on tuottanut erittäin mielenkiintoisen ja rikkaan mietinnön. Useat asiat on selitetty ja hyvin monia uusia kysymyksiä syntyy niiden seurauksena. Jotkut niistä, jos sanoisin asian eh, niin kuin aiemmin tässä valiokunnassa sanottiin, jotkut liittyvät itse tekstiin ja osa taas sitten sisältöön. Hyvin laaja soveltamisala, ja minä olen hyvin pitkälti sen puolella. Minusta tämä lähestymistapa kohtelee Euroopan unionin kansalaisia eurooppalaisina, kuten myöskin jäsenvaltioiden kansalaisina. Se on toivottavaa mielestäni ja se on realiteetti. Näin toiminta Euroopan unionissa. Meidän tulee hyväksyä se, että toimivalta on nyt Euroopan unioninkin ja siihen täytyy saada panostuksia alhaalta päin. Tässä on yksi tapa saavuttaa se. Ja tietysti on paljon monia muita edustuksellisuuden uusiminen, esimerkiksi uudistaminen tässä parlamentissa. Olen aivan samaa mieltä Daffin kanssa siinä, mitä hän juuri totesi. Kaikissa valintaprosesseissa on sekä tahalliset tahattomia seurauksia. Me voimme tästä kiistellä ihan loputtomiin, voimme myös ki- kiistellä ihan mistä hyvänsä pikkuasiasta loputtomiin. Kaikkein suuri sisältöön liittyvä asia liittyy nimenomaan valmistelukuntaan. Poliittinen ilmapiiri sellaisena kuin minä sen näin ei ole myönteinen. Se ei ole suotuisa. Kukaan ei ole mitenkään innokas tässä suhteessa. Saksan lähestymistapa, ainakin niiden kanssa olen keskustanut EPPssä, on ollut sellainen, että harkinta on parempi kuin nopea toiminta. Ja tässä monet ovat huolissaan taloudellisista kysymyksistä huomattavasti enemmän ja pitävät tätä valmistelukuntaa ikään kuin häiriönä ja euroskeptismin alustana. Haluaisin itse lisätä, että minusta tässä on selkeä ristiriita joka on nimenomaan tämänhetkisten tapahtumienkin ytimessä. Eli ollaanko tässä siirtymässä pois yhteisömenetelmästä hallitusten väliseen toimintaan? Edustaja Duffin ajatukset, joita pitkälti puolen, ovat sellaisia, että meidän tulisi vahvistaa yhteisömenetelmää. Mutta sitten oikea-aikaisuuden kysymys herää tietysti aina. Sehän on politiikassa aina ongelma, niin kuin se on muissakin ihmiselämän käännekohdissa. Euroopan laajuinen eh, luettelo on eh, tämä kaikkein yllättävin ja jännittävin kohta. Siinä on tietysti omat ongelmansakin myös. Eh, myöskin en tiedä, miksi meidän tulisi sitä vastustaa. Meidän tulisi huolella pohtia sitä, millä tavalla tällainen monikansallinen luettelo voisi muodostua todellisuudeksi muutama vuosi myöhemmin. Vaarana tällaisessa luettelossa on se, että siinä on ikuinen populismin ja demokratian välinen konflikti. Sitä voidaan hyödyntää tietyissä asiayhteyksissä populistien puolesta Euroopan vastaisessa toiminnassa. Ja Eurooppa ei välttämättä ole valmis tällaisia kansallisrajat ylittävän luetteloon. Meillä kävi samantapaisia kuin keskusteluja myös perustuslaista sopimuksesta. Eurooppa ei ole valmis perustuslakiin eikä kansallisrajoja ylittäviin äänestysluetteloihin – No itse tekstistä sitten. Siinä on neljä kohtaa, jotka haluaisin ottaa esille. Yksi on niistä se, että minusta tässä on selkeä sekaannus tekstissä kansallisuuden ja kansalaisuuden välillä. Saattaa olla, että täytyy olla keski-eurooppalainen ymmärtääkseen koko asian. Mutta oletus ainakin EU-15 on se, että valtion kansalaisuus ja kansallisuus ovat sama asia. Minäkin ehdottaisin siitä syystä, että ihan nyt tämän mietinnön loppuun saattamisen vuoksi aina viitattaisiin kansalaisuuteen. Mehän siitä puhumme, emme me puhu kansallisuudesta. Kyllä minä tiedän ihmisiä, joilla on yksi kansalaisuus ja toinen kansallisuus. Minusta se selvennys on sellainen, että se kyllä tähän mietintöön sopii. Perusteluosat Siinä ei voi antaa mitään sivunumeroa, mutta siinä viitataan etnisiin vähemmistöihin, se on ihan oikea. Etniset vähemmistöt pitäisi olla edustettuna yhä oikeasuhtaisemmin, mutta tämä pitäisi pitää sisällään myös kielelliset vähemmistöt. Asia kannattaisi pohtia ja sitä voitaisiin keskustella. Ja pitäisi pohtia se, miten tähän tulee päästä. Jos tarkoitus on mennä kiintiölinjalle, niin näin pitäisi sanoa. Ja se tietysti saa aikaiseksi valtavan vastustuksen, se on ihan selvä. Mutta minusta on kuitenkin oikein, että jos puhutaan tästä identiteetistä mm, politiikkana, niin se on aivan sama asia tässä. Seuraava kohta koskee valtiomaita, jossa venäjänkielinen väestö tietyllä osalla ei ole siis paikallista kansalaisuutta ja sitä syystä tämä osa ei voi äänestää. Minusta tämä on tällainen kysymys, joka koskee tiettyä osaa, vanhempaa osaa, jotka eivät ole pyytäneet Viron Latvialle tuon kansalaisuutta, jotta he voisivat helposti matkustaa Venäjän passilla Venäjälle. Asia saattaa muuttua, jos viisumikysymys kysymys ratkaistaan Venäjän kanssa. Joka tapauksessa kansalaisuuskysymys liittyy suoraan tähän. Enkä usko, että Baltian maiden osoittaminen sormella tässä suhteessa on erityisen hyödyllistä. Lopuksi tässä on erittäin tärkeä kohta ja mielenkiintoinen kohta. Koskee tällaista uusintaprosessia. Varmaankin olette saaneet useita kirjeitä Italiasta ainakin, että on äh, skandaalimaista, että Euroopan parlamentin jäsenet ovat tehneet rikoksia. Minun kantani on se, että jos on kärsinyt rangaistuksen, silloin on maksanut myös velkansa yhteiskunnalle. Mutta jos tällainen valitusmenettely tulee käyttöön, niin silloin varmaankin painet kasvavat. Mietinnössä ehdotetaan, että sen pitäisi koskea rikoksia, jotka on tehty valinnan jälkeen. Tästä ei ole puhuttu vetomuksissa. Ja toiseksi puhutaan sitten törkeästä varojen väärinkäytöstä. Minun näkemykseni on se, että jos tällainen menettely otetaan käyttöön, niin sitten näitä vaatimuksia esitetään aivan eri pohjalta. Demokratian vihamiehet pitäisi poistaa Euroopan parlamentista. Se olisi ehkä liian pitkälle menevä. Mutta näette, minkä kaltaisia ehdotuksia sitten tulisi. Muuten tämä on mielestäni hyvin mielenkiintoinen osa-alue. Kiitän edelleen edustaja Duffia siitä, että hän esitti tämän kysymyksen. Ja toivottavasti saamme käydä hyvän ja hedelmällisen keskustelun aiheesta. Grazie Presidente. Ma io ho già avuto modo nell'altro dibattito. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla oli jo toisen keskustelun äh, aikana antaa käsi, oman käsitykseni tästä mietinnöstä kollega Duffille. Minä olen jo voinut onnitella häntä, häntä tästä äh, erinomaista mietinnöstä, jonka hän on tehnyt. Nyt en aio tässä käsitellä joitakin sisältöön liittyviä kysymyksiä, joita olen käsitellyt jo äh, toisena ajankohtana. Haluaisin lisätä vielä tähän kysymykseen, jonka puheenjohtaja otti jo esille, eli aikataulu. Kyse ei ole ainoastaan teknisestä asiasta, vaan myöskin poliittisesta kysymyksestä. Herra Daffhan ehdotti jo, että aikataulu, jonka hän on ehdottanut, tässä on hyvinkin kunnianhimoinen. Valmistelukuntaa on ehdotettu Lissabonin sopimuksen uudistusta, joskin hyvin rajallisessa määrin. No, mutta minä olen kuitenkin yhtä kunnianhimoinen kuin esittelijämme. Totta kai siitä voidaan aina neuvotella, mihin me keskitymme, yhteisömenettely tai ei, tai jokin toinen tekijä. Ja uskon, että Euroopan unionin täytyy olla kunnianhimoinen. Olen täysin vakuuttunut siitä, että Euroopalla ei tule olemaan tulevaisuutta, jos meillä ei ole yhteistä taloushallintoa. Ja olen myöskin täysin vakuuttunut siitä, että ilman tai tämän taloushallinnon kanssa myöskin voimme vahvistaa demokraattista legitimiteettiämme, mitä tulee Euroopan parlamentin rooliin muun muassa. Ja tästä syystä olen täysin yhtä mieltä mietinnön sisällön kanssa. Tuen sitä täysin. Toisaalta haluaisin kuitenkin vielä lisätä sen, että meidän ei ehkä tulisi kuitenkaan toimia tässä liian nopeasti, koska nämä ovat hyvin arkaluontoisiakin kysymyksiä. Jos haluamme olla näin kunnianhimoisia, tarvitsemme hyvin laajan yhteisymmärryksen Euroopan parlamentissa, mutta myöskin Euroopan parlamentin ulkopuolella. Ja kollega äh, Schöfnerkin ilmeisesti viittasi juuri tähän seikkaan. No nyt vielä tästä aikataulusta, jonka herra Duff on meille ehdottanut. Mielestäni tämä on eh, melko kiireellinenkin aikataulu. Hän ehdotti tällaista erityiskokousta heinäkuussa, jos ymmärsin oikein, niin että jos syyskuun täysistunnossa eh, voisimme saada vihreää valoa asialle, niin totta kai tämähän on hyvin monisyinen asia. Neuvoston täytyy ottaa kantaa, valmistelukunta täytyy kutsua koolle, mutta pelkään kuitenkin, että Tämä prosessi on hiukan liian nopea. Meidän tulisi ensin löytää tämä laaja konsensus, kun ajatellaan tätä kunnianhimoista tavoitetta, joten minä ehdottaisinkin enkä nyt tarkoita sitä, että tässä jotakin aikaraja rukattaisi, vaan meidän pitäisi käyttää ehkä hiukan enemmän aikaa näihin pohdintoihimme. No sitten vielä, mitä tähän sisältöön tulee, niin haluan mitenkään syventää keskustelua, koska minulla tosiaan oli jo mahdollisuus se tehdä. Mutta tietysti täällä on vielä hyvin monia äh, avoimia kysymyksiä. Haluaisin vielä viitata siihen, että tämä tasapainoinen äh, tasapaino suhteellisuusperiaatteen ja näiden vaalipiirien välillä täytyy muodostaa hyvin. Kyse ei ole ainoastaan yhteisistä periaatteista, vaan myöskin yhteisistä menettelyistä. Ja tässä tulisikin pohtia sitä, että pitäisikö tässä ehkä käyttää erilaisia ikään kuin tasoja ja että suhde kunnianhimoisten tavoitteiden ja tosiasioiden välinen suhde ei katoa näköpiiristämme. Olen samaa mieltä siitä, että meillä täytyy olla horisontaalinen lähestymistapa ja että emme ainoastaan edusta kansalaisia, vaan kansakuntia. Kysehän on siitä, että perusoikeuksia suojellaan, jotka ovat myöskin perusoikeuskirjassa mukana. Mutta mitä nyt tulee tähän recall, tähän valitusmenettelyyn, eli mandaatin poisvetäminen. Tietysti hän vaalit täytyy myöskin liittää mandaattiin, mutta jos No, ne, jotka ovat tehneet rikoksen vaalien jälkeen, niin häneltä sitten, tai heiltä nämä, tämä mandaatti sitten vedetään pois. Tämä on yksi asia. Mutta sitten myöskin äh, muut kriteerit. No, mehän olemme jo toisessa keskustelussa puhuneet tästä samasta asiasta. Ja mielestäni onkin tarpeen se, että meidän täytyy arvioida, ja tämä on vetomuksen osa, ei niinkään äh, pitäisi puoltaa tätä mandaatin poistamista, vaan, äh, vaan näitä muita kriteerejä. Puheenjohtaja, kiitoksia. Minulla on tässä pieni logistinen ongelma. Täällä on vielä seitsemän kollegaa jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa tähän aiheeseen, mutta meidän täytyy tänään keskustella Euroopan ulkosuhdehallinnosta. Täällä viitattiin siihen, että kohta viisi on sellainen, että sitä ei tulisi lykätä. Herra Fox, ehkä vielä sitten voisimme päättää keskustelun liittyen tähän vaalioikeuteen, vai ettekö ole samaa mieltä? Uh, at the previous, uh... Edellisessä valiokunnan kokouksessa tätä tärkeää kysymystä lykättiin. Esityslistan viimeiseksi kohdaksi, josta keskustellaan, ja minusta nyt on väärin pysäyttää keskustelu, josta näyttää tulevan hyvinkin rikas sisällöltään tästä kriittisen tärkeästä aiheesta tälle valiokunnalle ja parlamentille. Naturalmente mi rimetto alla commissione, però non è... Niin. Minä nyt en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä. Koska myöskin tämä ulkosuhde, ulkosuhdehallinto on tärkeä asia. En minä sanonut, että meidän ei tulisi puhua valioikeudessa, mutta esittelijällä on myöskin muita sitoumuksia. Tästä syystä ajattelin, että voisimme ehkä päättää tämän keskustelun tunnin ajaksi. Sittenhän meillä on vieläkin puolitoista tuntia aikaa. Ja voimme sitten jatkaa keskustelua kohdasta neljä. Myöskin tämä aikataulukysymys, jos me emme täällä valiokunnassa löydä yhteisymmärrystä siihen liittyen – niin ehkäpä tämä voitaisiin selvittää sitten koordinaattorien kokouksessa. Mutta kollega Duff viittasi siihen, että tässä pitäisi jatkaa keskustelua kohdasta neljä. Kuten sanottu, jos nyt jatkamme, niin sitten meillä ei missään tapauksessa ole aikaa käsitellä EUn ulkosuhdehallintoa. Tänä aamunahan pidettiin kokous siis AFETin kokous. Siellä oli myöskin kansallisten parlamenttien jäseniä paikalla ja tästä syystä olisikin mielenkiintoista tätä keskustelua käydä. En nyt halua tässä, niin, olisi hyvä, jos nyt tässä annettaisiin kuitenkin tämä mahdollisuus, joten ehdotankin, että kuulisimme tässä herra herra Foxia vielä. Niin, kuten sanottu, pyytäisin, että me keskeytämme keskustelun tähän kohtaan neljä liittyen. Siis emme lykkää sitä, vaan keskeytämme tämän ja sitten ehkä jatkaisimme kello 17. En tiedä. Haluaako herra Brock käyttää tässä puheenvuoron? ovat... No minullahan ei ole oikeastaan koskaan mitään sanottavaa, mutta tänään kello 17 me keskustelemme muiden esittelijän kanssa ja emme voi nyt jättää tätä keskustelua, tästä keskustelua väliin. No, minulle kyllä riittäisi tässä viisi minuuttia ja ehkä herra Dafkin voin käyttää tässä viisi minuuttia, joten ei se sitten haittaa, jos keskustelua jatketaan 20 vaille viiteen, sitten meillä on vielä hiukan aikaa jatkaa tätä. Il collega Brock propone di andare avanti. Kollega Brock ehdotti, että keskustelua jatketaan vielä hiukan, mutta sitten viimeistään kello 16.40 keskeyttäisimme tämän keskustelun. No herra Fox saa nyt seuraavaksi puheenvuoro. Well, thank you, uh, President. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää samalla kollegani Andrew Duffia. Minusta hänen mietintönsä on hyvin ajatuksia herättävä. Tässä on kaksi asiaa, jotka ovat erittäin herkkiä. Hän on ehdottanut paikkojen jakamista matemaattisella kaavalla, joka on hyvin epäpoliittinen tapa. Tällöin vältettäisiin sellaiset hevoskaupat, että kuka, kuka saa ylimääräisiä paikkoja ja kuka ei. Tämä ehdotus on varsin järkevä. Isossa Britanniassa myös kunnallisvaalit ovat toukokuussa, joten siksi meidän palamisemme tähän asiaan vuoden päästä toukokuussa olisi myös järkevä asia. herra Duff puhui myös siitä, että äänestysprosentti EU-vaaleissa on vähentynyt 30 vuodessa merkittävästi. Jos mietimme, miksi näin on käynyt aikana, jolloin parlamentin valta on itse asiassa kasvanut, niin minun mielestäni kyse on siitä, että parlamentti käyttää liikaa aikaa asioista keskustelemiseen ja nimenomaan sellaisista asioista, jotka eivät koske suurta yleisöä. Keskustelemme siitä, mikä meitä kiinnostaa. Eli mikä kiinnostaa poliittista eliittiä Euroopassa, aivan kuten kollegani herra Daffia tässä, jotka haluavat luoda liittovaltiorakenteen, jota suurin osa Euroopan kansalaisista ei halua. Herra Schopling kuvaili näitä Euroopan laajuisia listoja ehdokaslistoja tässä rohkeaksi suunnaksi. Jos tunnette sarjan Kyllä herra ministeri, siellä he, herra Humphrey yleensä käyttää sanaa rohkea katastrofin synonyyminä. Ja minusta sama toimii tässä. Eli uskon, että jos nyt tässä jotkut ovat sitä mieltä, että jos annetaan tällainen, otetaan tällainen Euroopan laajuinen ehdokaslista, se johtaa hyvin akateemiseen järjestelmään. Tämä on aivan tällainen Brysselin omissa piireissä kehitetty ajatus, jolla ei ole mitään käytännön etua Euroopan kansalaisille. Jos meillä olisi Euroopan laajuinen ehdokaslista, niin totta kai silloin tarvitaan myös jonkinlainen vaaliviranomainen, joka on Euroopan laajuinen. No sinne tarvittaisiin pääkaupunki, johon perustetaan virastoja, henkilökuntaa pitäisi sopia pääjohtajasta, kuinka suuri budjetti annetaan. Ja jälleen kerran, millään tästä ei olisi mitään käytännön etua kansalaisille. Tarkastellaanpa sitten muita ehdotuksia, joita tässä on. Ne ovat tarpeettomia. Tässä on kyse yhdenmukaistamisesta yhdenmukaistamisen vuoksi Miksi EUn pitäisi päättää vaalipiirin enimmäiskoosta? Jos Espanja päättää, että se haluaa kansallisen vaalipiirin, niin varmasti se on silloin heidän asiansa, eikä meidän asia, asiamme päättää, että heillä pitäisi olla 19 miljoonan suuruinen vaalipiiri enimmillään, mutta ei 21 miljoonan asukkaan suuruista vaalipiiriä. Ja, ja miksi vaalipäivän pitää olla lauantai tai sunnuntai? Britanniassa ja Pohjois-Irlannissa vaalit pidetään perinteisesti eri päivänä. En näe tässä mitään etua. Ja miksi EU pitäisi päättää se ikä, jolloin ihmiset voivat äänestää? Se on jäsenvaltioiden asia. Ja miksi EUn pitäisi päättää, että sähköinen äänestys on nyt yhtäkkiä hyväksyttävää? Odotetaanko niin kauan, että kaikki 27 kansallisvaltiota saavat tarvittavat turvalliset järjestelmät kasaan. Mitä sitten, jos joku saa sellaisen aiemmin ja haluaa kokeilla sitä? Mitä sitten tehdään? Viimeinen ja kenties tärkein epäkäytännöllisyys, joka tähän mietintöön sisältyy, on tämän valmistelukunnan peräänkuuluttaminen. Täällähän sanottiin, että siihen ei kenelläkään oikein ole halua. Kaikella kunni, kunnioituksella kollegaani kohtaan pitää sanoa, että täällä mietin, tässä mietinnössä ei ole kovin montaa käytännöllistä ja hyvää ehdotusta. Grazie. Allora... Kiitoksia. Herra Messerschmidt. Tack formand. Jag sad med, da jeg læste äh, rapporten här med orden forenet i man. Kiitoksia puheenjohtaja. Luin tämän mietinnön ajatellen moniarvoisuutta. sitä Euroopan unioni edustaa. Ja on tärkeää nähdä tämä moniarvoisuus, mutta sitä, se ei tästä tekstistä ilmi, vaan tässä on pikemminkin yhtenäistämispyrkimys vallalla. Pohdin vain sitä, miksi tässä pyritään vähentämään erot jäsenvaltioiden välillä vaalien järjestämisestä. Kun puhutaan näistä eroista jäsenvaltioiden välillä, niin ne ovat seurausta useimmiten siitä, että kansalaiset voivat siirtyä yhdestä jäsenvaltiosta toiseen. Mutta näinhän ei ole äänestäjien kohdalla. Ei voi ensimmäinen äänestämään Ranskaan, sen jälkeen yhdistämisen kuningaskunta ja lopuksi Tanskaan. On vain yksi paikka, jossa voi äänestää. Ja se, että yhdistetään kaikki jäsen, 27 jäsenvaltion säännökset, niin minusta se on hyvin vaikea ymmärtää. Itse asiassa tämä mietintö on ikään kuin eurooppalaisen federalismin puhetorvi. Edelliset puhujatkin ottivat tämän esille. Ja se, mikä tässä asiakirjassa on, vain vahvistaa se, mitä usein tällä talossakin tapahtuu. Minulla on kaksi konkreettista kysymystä esittelijälle. Ensinnäkin kiitos siitä, että tarkensitte, mitä tarkoittaa Euroopan yhteisöllä. Mutta kohdassa 2i puhutaan äänestäjien iästä ja minä tiedän, että omassa maassani ikäkysymys on perustuslaitossa määritelty. Sitä on vaikea muuttaa Ja on vaikea ottaa käyttöön asetus, jonka avulla voidaan muokata tätä ikää. Se aiheuttaisi muutoksia useissa maissa, jos joudutaan alentamaan tätä ikärajaa 16 vuoteen. Pitäisi ehkä tarkastella sitä, miten moni maa tänä päivänä käyttää tätä 16 ikävuoden rajaa vaaleissa. Uskoakseni keskimäärin ikä Euroopan unionissa on 18. Miksi nyt yhtäkkiä pitäisi siirtyä 16 vuotta? Haluaisin tähän saada selvityksen. Kiitoksia puheenjohtaja. Grazie, credo che sia solo l'Austria. Kiitoksia. Ainoastaan Itävallassa voi ilmeisesti äänestää 16-vuotiaana jos ymmärsin oikein. Herra Guerrero. Señor presidente, eh, seré breve porque algunos... Kiitoksia. Puhun hyvin lyhyesti, koska jotkin niistä kysymyksistä, joista minäkin halusin tässä puhua, otettiin jo esille keskustelussa aikaisemmin. Haluan kiittää herra Daffia erittäin paljon tästä mietinnöstä. Niin, en usko, että tässä nyt jotenkin legitiimiteettiä puuttuu miksi Euroopan parlamentti ei voisi ehdottaa tällaista vaaliuudistusta? Koska sehän on työmme ajatuksena loppujen lopuksi, niin kuin puheenjohtaja kasiinikin tässä jo totesi, että tehdään ehdotuksia, joiden tavoitteena sitten ehkä on äh, muodostaa eurooppalaista edustajuutta en minä pelkää federalismia Euroopassa, mutta federalismin suurimmat äh, vastustajat eivät halua tällaista Euroopan yhdettymistä. Emme voi yhdistää eurooppalaisia e, ilman, että näitä eroja, näistä eroista sitten ikään kuin luovutaan. No on tärkeää, riippumatta siitä miltä uudistus näyttää, vaalioikeushan on hyvin tärkeä uudistus, niin konsensus siitä on löydettävä. Tässä on kyseessä kaksi asiaa. No ensinnäkin aikataulu ja toiseksi sitten sisältö. Aikataulun liittyen eh, me olemme jo käyneet mielipiteiden vaihtoa. Mielestäni me tarvitsemme enemmän aikaa tämän yhteisymmärryksen saavuttamiseen, mutta haluan kuitenkin sanoa muutaman sanan myöskin sisällöstä herra Duffin ehdotuksissahan kyse on asioista, joissa voimme ed- joita voimme edistää. Minä luin näitä ehdotuksia yksi toisensa jälkeen, enkä usko, että tässä 25 jäsentä voisi valita yhdestä vaalipiiristä tai että tämä jako-ongelma jotenkin tässä tai että pitäisi rajoittaa sitä, että milloin valitaan, tai että käytetään sähköistä äänestystä, tai että on jokin toimielin, joka valvoo jäsenten lukumäärää valtioiden välisellä tasolla, niin siis emmehän me tässä etene. Ja mikä voisi vaikuttaa kielteisesti tähän, niin näin tässä pari kolme ehdotusta – jotka on hyvin vaikea toteuttaa käytännössä. Yhdestä tässä jo puhuttiin, eli äänestäminen 16-vuotiaana. Espanjassahan täytyisi muuttaa perustuslakia ja perustuslain muutoksia ei toteuteta ainoastaan yhden asian kohdalta, vaan odotetaan, että tulee useampia asioita, kunnes sitten perustuslakia muutetaan. Sitten taas toisaalta Vaalipiirit ovat alueellisia, kansallisia, sitten käytetään luetteloja tai ehdokkaita. Tässäkin on sellainen käsitys vallalla, että vaalijärjestelmien muuttaminen on hyvin vaikeaa, jos haluaa, vaihtaa, jos haluaa muuttaa vain yhden pienen tekijän. Minä olen federalisti, ei, en minä näe siinä mitään ongelmaa, mutta en kuitenkaan voi ymmärtää, miksi kansalliset vaalipiirit olisivat huonompia tai parempia kuin tällainen alueellinen vaalipiiri Euroopan vaaleja ajatellen. Ymmärtäisin vielä, jos sanottaisin, että kansalliset vaalipiirit tai eurooppalaiset vaalipiirit, tässähän voitaisiin sanoa, että minä puolan tai en, mutta tässähän on kyllä tietty logiikka taustalla mutta kansallinen alueellinen taso, en minä siinä näe mitään ongelmaa, tai se, että onko yhtenäinen yksi luettelo tai sitten listoja ja ehdokkaita, en minä tässäkään näe ongelmaa. Ei tämä ole ongelmaista lopuksi toteaisin, että me varmasti voimme niin jatkaa myöskin DAFin ehdotusten tiellä. Tarvitsemme kuitenkin enemmän aikaa. Mielestäni tässä pitäisi keskittyä niihin ehdotuksiin, jotka myöskin voidaan toteuttaa käytännössä, eikä tässä pitäisi ikään kuin alusta lähtien asettaa menestystä kyseenalaiseksi, koska teemme ehdotuksia, joita ei jäsenvaltioiden suurimmassa osassa voida toteuttaa. Puheenjohtaja, kiitoksia herra Sondergaard. Eh, tak formand. Eh, også tak til Andrew Duff for, for det her interessante... Øh. Kiitoksia herra Duffille tästä erittäin mielenkiintoisesta asiakirjasta. En ole samaa mieltä tästä. Minusta historia on osoittanut, että suuret uudistukset ääni äänestysjärjestelmissä lähtevät kansanaloitteesta. Puhuttiinpa sitten naisten äänioikeudesta tai äänestysiän asettamisesta 18 vuoteen. Nämä ovat kansan haluamia asioita. Minä en näe tällaista kansantahtoa teidän esitystenne takana. Tämä ei nyt suinkaan ole ääni tätä ehdotusta vastaan. Siellä on järkeviäkin ehdotuksia, mutta kuten tässä on jo sanottu, nämä muutokset vaativat kansan tuen, sillä nyt puututaan perussopimuksiin, puututaan joidenkin maiden vaalipiireihin ja joissakin maissa tämä edellyttää sitten äh, kansanäänestystä. Ilman kansan tukea olisi täysin epärealistista hyväksyä näitä tehtyjä ehdotuksia. Jos mietitään nyt konkreettisesti sitä, mitä tapahtuu, voidaan ensiksi miettiä tätä vaalipäivää. Meillä on vuosistaisia perinteitä siitä, mikä se vaalipäivä on ollut. Kansa on vähitellen kääntymässä näitä vaaleja vastaan. Euroopan unionia tyydyttääkseen nyt päätettäisiin sitä, että äänestetään sunnuntaina, mutta toisaalta sitten tavallinen kansa ei, pää, ei voisi enää päättää, että pitääkö vapaa-päivä vai meneekö äänestämään. Voi olla, että ihmisten lomapäivä menisi aivan pilalle ja, ja lomapäivä kuluisi siihen. Eli tällä tavalla ei suinkaan saada lisättyä kansanosallistumista vaaleihin. Virkamiehet päättävät näistä asioista Kyseessä ei ole mikään vallankumous. Minusta tämä on hyvin negatiivinen asia. Euroopan unioni ei voi päättää, koska ihmiset haluaisivat äänestää. Sitten näistä alueellisista vaalipiireistä. Alueelliset vaalipiirit, joita ei, ei rajattaisi mitenkään, eivät toimi. Tässä on jätetty nyt tiettyjä poliittisia kantoja ottamatta huomioon, miten nämä alueelliset vaalipiirit oikein voisivat toimia. Tiedämme, että joissakin maissa vaalipiirit on jaettu hyvin poliittisin perustein, joko paikan tai muiden perusteiden mukaan. Olisiko tämä jonkinlainen mahdollisuus nyt hallitukselle tai vallassa olevalle puolueelle valita, mihin se vaalipiirin rajaava linja oikein laitetaan? Siksi tämä alueellisten vaalipiirien perustaminen vaatisi hyvin suurta huolellista harkintaa. Sitten tästä näistä 25 edustajista, jotka valittaisiin Euroopan laajuiselta ehdokaslistalta, haluaisin tietää, että miten Eikö tämä nyt aivan selvästi suosisi suuria maita? Miten tällainen suosiminen voitaisiin välttää? Jos meillä olisi Euroopan laajuinen ehdokaslista, niin miten esimerkiksi joku Maltalta tai Kyproksesta tai Suomesta tuleva ehdokas pääsisi tälle listalle tai läpi sillä? Äänestäjien määrä tällaiselle ehdokkaalle olisi varmasti äärimmäisen pieni. sitten meillä olisi sellaisia ehdokkaita, jotka varmasti voisivat vetää puolensa hyvinkin paljon äänestäjiä. Ajatellaan, että hyvin, hyvin pieni määrä ihmisistä puhuu esimerkiksi Suomea tai Kreikkaa. Ja yleensä ne puhujat ovat jossakin tietyssä maassa. Tämä sama ei tietenkään päde esimerkiksi Ranskaan tai Saksaan. Eli tässä on hyvin suuri epätasapaino tämän ehdotuksen sisällä. Euroopan unionin valta lipuisi ikään kuin yhä keskemmälle ja reuna-alueet jäisivät yhä enemmän periferiaan. Gracias, presidente. Se han dicho ya muchas... Kiitoksia puheenjohtaja. Tässähän jo monia asioita on käsitelty. Haluaisin kuitenkin vielä lisätä tähän kolme kriteeriä, kriteereitä, joita emme saa unohtaa kun käymme keskustelua tästä aiheesta. Vaaliuudistus on kyllä tarpeen, näin uskon. Myöskin kun ajatellaan sitä tosiasiaa, että tässä on esitetty se argumentti, että se ei olisi tarpeen. Ei, minä uskon, että tällainen vaaliuudistus on tärkeä koska se saattaisi myöskin hiukan nostattaa äänestysprosenttia, ja tämähän on hyvin tärkeä tavoite meille. Herra Duffhan totesi jo, että on hyvin hälyttävää huomata, miten äh, alhainen äänestysprosentti on. Ja jos nyt sitten teemme tämän vaaliuudistuksen saadaksemme jotakin muutosta aikaa, niin kyllähän se sitten on järkevää. Myöskin tässä pitäisi saada yhtenäisempi vaalikoneisto, jossa nämä 27 eri edustusta yhtenäistetään, koska tämähän on eurooppalaisen rakennustyömaan henki. Me haluamme integraatiota. Me myöskin olemme nähneet sen, että on tärkeää edistää Euroopan integroitumista – jotta voidaan selvitä kriiseistä, joita tässä nyt koko ajan tiellämme tulee. Euroopan kansalaiset tarvitsevat tätä integraatiota. No, tietysti voin elää myöskin sen kanssa, jos on argumentteja siihen suuntaan, että ei Euroopan ei pitäisi yhdistyä enemmän, mutta suuri enemmistö on varmastikin toista mieltä. Me tarvitsemme tätä integroitua Eurooppaa jotta saamme vastaukset suuriin ongelmiin, joita tänä päivänä eteemme tulee. Hyvät naiset ja herrat, Saksan perustuslakituomioistuimen tuomio 13.6. nostit siis, tämä liittyy Euroopan parlamenttiin ja väitettiin, että on de- olemassa demokratiavaje. Ei ole niitä demokraattisia toimielimiä, sellaisena kuin niiden tulisi olla. Tämä on hyvin suuri syytös. En minä tiedä, että voidaanko tässä jotakin apua antaa, mutta keskustelua kuitenkin on käytävä. Meidän valiokuntamme täytyy myöskin tätä asiaa käsitellä. Tämä on yksi argumentti sille, miksi me käsittelemme tätä aihetta. No sitten toinen asia. Monet täällä totesivat, että ei ole hyvä. Äh, Halutaan tehdä tällaista uudistusta, joka käsittää äh, asioita, jossa edut ovat hyvin ristiriitaiset. No kyllä minä sen ymmärrän, jos sanotaan, että täytyy ottaa sellaisia aihepiirejä esiin, esiin jossa yhteisymmärrys voi olla mahdollinen. Yhteisymmärrys, jonka kanssa myöskin jäsenvaltiot voivat elää myöskin kun ajatellaan vaaliperinteitä, nämä ovat hyvin arkoja kysymyksiä. Ja jos me käsit- tai pyhimme pois pöydältä nämä aihepiirit, niin sitten mitään uudistusta ei tule. Tämän voin kyllä sanoa. Se, että äh, tässä käytettäisiin tällaista yhtenäistä vaalipiiriä, no se voisi ehkä olla uudistusta ajatellen ihan hyvä asia, mutta tässä usein jo viitattiin siihen, että uudistuksen toiset osat voivat olla ristiriidassa kansallisten etujen kanssa, ne eivät sovi kansalliseen lainsäädäntöön ja niin poispäin. No sitten vielä aikatauluun liittyen pari huomiota. No yhteisymmärryksen pääseminen, tar- se kestää, sanon tämän aivan selvästi. Olen poliittisen ryhmän edustaja ja sosialistit ja demokraatitkin joutuvat tässä saman yhteisymmärryksen aikaan. En ole edes konsultoinut vielä kollegojani. Täytyy ensin saada yhteisymmärrys aikaiseksi eri jäsenvaltioiden edustajien kanssa. Tästä syystä me tarvitsemme joka tapauksessa lisää aikaa. Ja pääsen nyt tämän puheenvuoroni loppuun, puheenjohtaja. Me tarvitsemme myöskin järkevämmän aikataulun. Se voisi näyttää siltä, että että meillä on myöskin ryhmissä aikaa käsitellä tätä asiaa. Sitten syyskuun loppuun mennessä voisimme ehkä tehdä tarkistukset ja sitten hyväksyä tämän mietinnön vuoden lopussa. Tämä olisi ehdotukseni. Puheenjohtaja, kiitoksia. Herra Schölz. Kiitos puheenjohtaja, arvon kollegat. Tämä on hyvin mutkikas aihe, jota tässä käsittelemme. Ja jo paljon on puhuttu siitä, että millainen tämän aiheen aikataulu on, missä tilanteessa me nyt olemme. No, tietysti oli kriittinen vaihe, kun puhutaan tästä laajentamis-, syventämiskysymyksestä ja miten syventäminen on tapa, tarkoitus tehdä, jos haluan myöskin käsitellä kriisiä. Haluan kiittää herra Daffia näistä ö, kannustimista liittyen siihen, että miten tässä tulemme tekemään viimeisten Euroopan vaalien jälkeen. Me olemme havainneet, että Euroopan unionia hyväksytään, se hyväksytään entistä vähemmissä piireissä ja kansalaiset eivät enää ole kiinnostuneita lähtemään äänestämään. Valiokuntamme edellisessä kokouksessa me käsittelimme kollega Mendes de Vigon ähm, mietintöä. Tämä liittyy rahoituslaitoksiin. Kollega Ferhofstad totesi, että meidän tulisi olla rohkeita. Meidän tulisi pohtia, näitä neljää valvontaviranomaista pitäisi tehdä selväksi se, että me tarvitsemme eurooppalaisia toimivaltuuksia, jotta myöskin haasteet voidaan ottaa käsittelyyn ja myöskin vaaliuudistuksessa meidän tulisi olla rohkeita. Minullakin on koko joukko huomautettavaa, mitä tulee vaalipiirijakoon, kansallisiin tai Euroopan laajuisiin luetteloihin – todellakin tarvitsemme vielä enemmän aikaa tässä aikataulussa ja myöskin yhteisymmärryksen ryhmissä. Mutta, ja tämä olisi kohta, jonka haluan erityisesti ottaa esille eurooppalaisissa poliittisissa puolueissa, joten en täysin ymmärrä näitä transnationaalisia luetteloita, jotka ikään kuin keinotekoisesti ottavat henkilöitä luetteloon, jotka Euroopan poliittisten puolueiden poliittisessa kentässä ovat valmiita asettumaan ehdokkaiksi. Ja tällä hetkellä olisi, tällaista, olisi kymmenen tällaista poliittista puoluetta, jotka saavat rahoitusta. Aivan liian vähän minun näkökulmastani. Ja myöskin rahaa EUn budjetista, jotta voi osallistua myöskin Euroopan unionin puitteissa näihin toimiin. Ja tämä on asia, mm jota haluaisin hiukan syventää. Jos me emme mieti sitä, että meillä on ikään kuin dualiteetti kansallisten ja Euroopan laajuisten luetteloiden välillä ja, ja että kansalaiset eivät ikään kuin pääsi valitsemaan, vaan joutuisivat tekemään puolen tai toisin, niin tämä vaikuttaa myöskin demokratian. Useinhan kansalliset valtamekanismit, puolueet, hallintorakennelmat ovat hyvinkin mustasukkaisia siitä, että he eivät halua antaa toimivaltuuksia muualle. Ja tämä sitten taas johtaa ö, turhautumiseen, koska tässä käytetään ikään kuin kansallista korttia näissä vaaleissa, eikä ajatella yhteisiä tehtäviä, kun puhe on EUn kehittämisestä siis tarkoitushan ei ole toimia kansallisia puitteita vastaan, vaan rinnakkain sen kanssa. Joten minä ehdottaisin, että tulisi edelleenkin käsitellä tätä aihetta tässä valiokunnassa. Mielestäni tämä aikataulukin on liian kunnianhimoinen. Meidän pitäisi ensin ryhmissä päästä yhteisymmärrykseen ja sitten ehkä syksyllä vielä pohtisimme sitä, miten me tätä, käytämme tätä vaaliuudistusta rohkeana askeleena eteenpäin. Grazie, onorevole Brons, la parola. Kiitoksia, herra Brons. Thank you, Mr. President. Uh, Mr. Duff stressed that... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Edustaja Duff painotti sitä, että 25 henkilöä, jotka valittaisiin eurooppalaiselta listalta, täydentäisivät niitä, jotka valitaan kansallisesti. No, ei ainakaan tällä hetkellä. Minusta tämä on ensimmäinen askel, pilottihanke, sitä kohti, että korvataan kansalliset ja alueelliset vaalipiirit. Jos ei yhdellä yksittäisellä eurooppalaisella listalla välittömästi, niin sitten ehkä usealla sellaisella. Ja sen välitön vaikutus olisi se, että vain eurooppalaiset puolueet voisivat toimia ja sitähän täällä jo toinenkin ehdotti. Mutta tässä on myös muita piirteitä, jotka minua huolettavat. Esimerkiksi se, mitä tuolla puhutaan sukupuolijakaumasta ja äänestystuloksesta. Ei minulla ole mitään sitä vastaan, etteikö, etteikö sukupuolijakaum pitäisi olla tasainen. Mä olisin oikein tyytyväinen siihen, jos lopputulos olisi 50-50 on naisten ja miesten välillä mutta ei viranomaisen työnä ole määrätä se, kuinka paljon miespuolisia ja naispuolisia ehdokkaita pitäisi olla ja missä järjestyksessä nämä tulisi ottaa listalle. En eh, olekaan ehdota, että tämä on Daffin ehdotus, mutta on ollut jonkunlainen raja sille, milloin viranomaiset voivat näitä asioita määrätä ja sen järjestelmän nimi on demokraattinen centralismi. Eh, herra Hefner. Ja, zunächst mal ganz herzlichen... Kiitoksia oikein paljon Andrew Duff tästä mietinnöstä ja niistä ehdotuksista, joita hän on tehnyt. En kuitenkaan ymmärtänyt tätä niin, että tässä teemme lopullisen valmiin ehdotuksen tulevaisuuden valioikeutta varten, vaan on kuitenkin järkevää, kun käydään tällaista keskustelua, että hiukan mietitään millaisia mahdollisuuksia on, millaisia ehdotuksia, mihin suuntaan voidaan katsoa. Sitten meillä on materiaalia ja sitten myöskin valmistelukunnalla on sitä materiaalia, jota käsitellä. No, tietysti monet ideat ammutaan alas jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ei tässä nyt tarvitse tätä kirjailijaa syyttää siitä, että hän tuo liikaa näitä esimerkkejä, vaan häntä tulisi ylistää siitä. No tässä kaksi asiaa. Mielestäni tätä aihepiiriä tulisi tietysti seurata. Ja sitten tämä valmistelukuntakysymys on mielenkiintoinen. On olemassa kovin monta hyvää syytä siihen. En nyt heti sekoittaisi tätä äh, siihen, että hyväksyttäisiin kaikki sisällölliset ehdotukset, joita Andrew Duff äh, teki. Minä arvioin niitä hyvin e- eri tavoin ja tässä tarvitaan myöskin aikaa pohtia näitä asioita ja keskustella niistä. No, nimetäkseni tässä esimerkin herra Brock. Kiitos. Niin, me puhumme tästä jo lyhykäisesti. Vaalien aikaistaminen, tämähän on hyvin helposti toteutettavissa oleva muutos, jolla on hyvin paljon etuja. Olen hyvin jännittynyt ajatellessani tätä matemaattista kaaviota ja yhtenäistä mallia, jonka avulla olisi tarkoitus tulevaisuudessa näiden tuolien määrä jakaa. Ja meillä on kyllä tässä heikko kohta, eikä se tulevaisuudessa riitä, että, että hallitusten ja valtioiden päämiehet ovat päässeet yhteisymmärrykseen jostakin tietystä lukumäärästä. No tässähän Saksan perustuslakituomioistuin on taustalla, mutta tämä on ainoastaan yksi viittaus, on olemassa koko joukko muita. Meidän täytyy tässä saada eh, yhtenäisesti toimiva kaava. Tämä on mielestäni hyvin tärkeä asia. Mielestäni on myöskin mielenkiintoista kuulla sellainen idea, että osa näistä paikoista tehtäisiin tällaisilla Euroopan laajuisilla listoilla. En ole samaa mieltä, mitä tässä kollega Sondeka totesi, että ainoastaan suuret maat saisivat tässä edun, koska mielestäni kyse ei ole niinkään maista, vaan tällaisista vakuuttavista henkilöistä. Minun kokemukseni suuren maan kansalaisena on se, että henkilön henkilön suuruus ei korreloi välttämättä maan kokoon. Näen suuria eurooppalaisia pienissä maissa. No miksi minä en esimerkiksi voisi valita Jean-Claude Junckeria, koska olen Saksassa, mutta mielestäni hän on vakuuttava eurooppalainen, jota haluan vahvistaa. Tämä on vain yksi esimerkki. Tämä on myöskin puolue poliittisen spektrini ulkopuolelta, mutta tämä on kuitenkin mielenkiintoinen ajatus. Olen myöskin hiukan skeptinen, niin kuin monet muutkin täällä, kun näitä sitä valmiutta Euroopassa ja jäsenvaltioissa eh, käsitellä tätä aihetta niin proaktiivisesti, niin kuin nyt on ehdotettu. Mutta kannattaa yrittää. Ja lopuksi haluaisin vielä ottaa yhden asian esille. Luulen, että jotta saavutetaan tärkein tavoite se, että kansalaiset kiinnostuisivat vahvemmin EU-sta ja osallistuisivat enemmän EUn asioihin, että heille annettaisiin vaikutelma, että heidän äänensä vaikuttaa Euroopan politiikkaan. Meidän tulisi tätä käyttää enemmän, emmekä ainoastaan rajoittua muuttamaan valioikeutta. Tässä on paljon kysymyksiä. Ja jos nyt saisin tässä esittää toiveeni. Mielestäni pitäisi olla valmistelukunta vaalioikeuden parantamiseksi ja kansalaisten osallistumisen parantamiseksi EUn asioihin. <clears throat> Kiitoksia. Ennen kuin annan herra Daffille puheenvuoron, haluan minäkin tässä ottaa muutaman asian esille. Ensinnäkin kiitoksia oikein paljon kollega Duff. Sanon nyt aivan avoimesti, että joskus on retoriikkaa, jos kiittää jotakin ihmistä siitä, että hän on tällaisen mietinnön tehnyt. Mutta kuitenkin kiitoksia oikein paljon tästä työstä. Keskustelu, joka tänään käytiin ja joka on käyty menneisyydessä ja myöskin jota käydään tulevaisuudessa, osoittaa, että se, mitä herra Duff on mietintönsä saanut, tarvitse pohdintaa. Meidän pitää käsitellään näitä asioita. Meidän täytyy tosiaankin ryhtyä toimiin. Emme pääse tästä nyt yli, emmekä ympäri. Äänestysprosentin lasku tietysti myöskin liittyy siihen, että ihmiset ovat tulleet euroskeptisemmiksi. Mutta äh, ihmiset ovat myöskin sitä mieltä, että no Eurooppa ei kuitenkaan voi vaikuttaa mihinkään. Me valitsemme komission puheenjohtajan, EU-presidentin ja jos nyt sitten eh, vaalioikeus eh, välittää viestin tällaista yhtenäisyydestä, niin kyllähän se nyt sitten voi vaikuttaa johonkin. Ehkä sitten voimme voittaa lisää ihmisiä Euroopan ajatuksen kannalle. Herra Duff eh, myöskin viittasi siihen, että tätä aihetta tulisi pohtia toisaalta sanottiin, että tarvitsemme vielä lisää aikaa. Vaalijärjestelmästä on myöskin tehty tutkimus liittovaltioista. No tällainen on siis tehty, tällainen tutkimus, se täytyy vielä kääntää, se täytyy myöskin arvioida ja sekin voisi ehkä sitten vaikuttaa tähän meidän työhömme. Haluan vielä todeta, että niin ehkä tämä voisin todeta myöskin koordinaattorien kokouksessa, mutta nämä ovat juuri niitä aiheita, joihin tarvitsemme myöskin kansallisten parlamenttien mielipiteitä. Seuraavassa koordinaattorien kokouksessa voisimme miettiä, että tarvitaanko tällainen kokous, kun ajatellaan kansalaisaloitetta. No tämähän on myöskin aihe, johon täytyy syventyä myöskin taktisista syistä. Me tarvitsemme tähän myöskin kansallisia parlamentteja. Me tarvitsemme aikaa, se on minun käsitykseni. Herra Duff, on äärimmäisen tärkeää löytää jokin ratkaisu myöskin tässä, tämän vaalikauden aikana, mutta ei tässä nyt kuitenkaan pidä kiirehtiä liikaa ja haluan nyt antaa herra Duffille tässä puheenvuoron, että hän voi reagoida näihin kommentteihin. Kiitän kaikkia, jotka ovat tässä puhuneet ja ymmärsin kommenteistanne, että ehdottamani aikataulu on liian tiukka ja että tarvitsemme lisää aikaa ryhmiemme konsultointiin ja puolueidemme konsultointiin. Eli koordinaattoreiden täytyy keskustella tästä asiasta ja päättää aikataulusta. Toivon, että viive ei ole tekosyy sille, että ei tehdä mitään. Jos parlamentti vaikuttaa välinpitämättömältä, parlamentin legitimiteetin ja suosion suhteen, niin silloin emme saa pidettyä yllä tällaisen ekonomisen hallinnon kehitystä. Tämä ei ole mikään akateeminen harjoitus, joka tehdään vain omasta halusta. Kyse on siitä, että halutaan muuttaa parlamentaarista menettelyä ja puuttua suoraan demokratian ytimeen. Totta kai töitä on tehtävä kovasti, jotta konsensus saadaan aikaan. Loppujen lopuksi kuitenkin se paikka, jossa konsensus saadaan aikaan, on, on valmistelukunta. Sinne täytyy saada aikaan ehdotuksia ja sen täytyy saada aikaan ehdotuksia, jotka menevät sitten HVKssa läpi. Ja se on kovan työn takana. En usko, että parlamentti voi aivan yksinään saavuttaa vankan konsensuksen, sellaisen optimaalisen paketin. Meillä täytyy olla valmistelukunta, jossa kaikki sidosryhmät ovat edustettuina. Otetaan kaikki Mokomin kansallisten parlamenttien kanta huomioon meillä on siihen mekanismi olemassa ja olen kiitollinen puheenjohtajan ehdotuksesta tähän asiaan. Euroopan laajuisen ehdokaslistan tarkoitus on vahvistaa vaalikampanjoiden eurooppalaista ulottuvuutta niin, että ehdokkaat todella näkevät eurooppalaisen ulottuvuuden ja voivat valita todella sellaisen parlamentin kuin he haluavat. Se pakottaisi nämä nykyiset poliittiset puolueet, EPPn ja SEDen ja ALDEn ja niin poispäin, se pakottaisi ne ryhtymään kampanjoimaan vakavasti. Tällä hetkellä luulen, että ne ikään kuin etsivät omaa tarkoitustaan. Ne eivät tee oikeastaan kovinkaan paljoa. Niistä pitäisi saada oikeita poliittisia puolueita, sellainen demokratian jänne, joka yhdistää kansalaiset ja toisaalta sitten viranomaiset täällä Brysselissä. Niille täytyisi pystytä, pystyä tarjoamaan ympäristö, jossa ne kampanjoivat toisiaan vastaan ja jossa ehdokkaat kampanjoivat kertovat ajatuksistaan. Se tässä oli takana. Tässä puhuttiin jo populismista. Herranen aika. Ei kai hän nyt sentään minua syytä populistiksi. Täytyy sanoa, että minusta populismi korostuu enemmänkin kansallisella tasolla kuin täällä. Tästä voi tietysti keskustella. Sitten kansalaisuus vastaan kansallisuus. Tästä pitää käydä keskustelua monella tasolla meillä on kansalaisia, jotka asuvat oman kotimaansa ulkopuolella ja heillä on nyt vaikeuksia äänestää tai olla ehdolla Eurooppa-vaaleissa. Meillä on ollut lukuisia vetoomuksia ja valituksia kansalaisilta ja komissio on yrittänyt edistää tätä asiaa, mutta ei ole päässyt eteenpäin ja luulen, että meidän täytyy tehdä jotakin hiukan dramaattisempaa tässä asiassa. Täällä puhuttiin myös kielivähemmistöistä, niistä vaalipiireinä. Se on aika rohkea veto. En tiedä, saammeko sitä aikaan, mutta voisin mieli hyvin pohtia sellaista ehdotusta valmistelukunnassa, jossa sitä voidaan verrata muihin kiinnostaviin ehdotuksiin – alueelliset vaalipiirit. Ymmärrän tämän Espanjan ongelman erittäin hyvin. Herra Söndergaardille sanoisin, että emme ehdota, että Tanskaan otettaisiin alueelliset vaalipiirit. Maa on siihen aivan liian pieni. Haluaisin myös sanoa Espanjan edustajalle ja muillekin, että alueelliset vaalipiirit toimivat todella hyvin joissakin jäsenvaltioissa – sillä ne sitovat edustajan tiettyyn alueeseen ja niihin ihmisiin, jotka sillä alueella asuvat. Ja tällä tavoin edustajat ikään kuin edustavat sitten paremmin alueellisia intressejä omassa parlamentissaan sen sijaan, että edustaisivat vain puolueensa tai valtionsa intressejä. Herra Messerschmidt kysyi tässä, miksi haluan puuttua äänestysikään, ikärajaan. Minä haluaisin kannustaa nuoria kiinnostumaan Eurooppa-vaaleista. Siinä vastaus. Tämä paine, jota nuorisojärjestöiltä tulee sen puolesta, että me puuttuisimme tähän asiaan, niin se pitää ottaa jollakin tavalla huomioon edes siten, että keskustelemme siitä. Täällä tehtiin muutama erittäin tärkeä huomautus ja olen totta kai valmis kompromisseihin, kun etenemme tästä kohti syksyä ja hiomme tätä ehdotusta. siten, että se parlamentissa hyväksytään ja että saamme sille myös neuvostossa enemmistön tuen. Kiitos. E allora possiamo considerare chiusa la Hyvä. Sitten tämä keskustelu kohdasta neljä on päättynyt ja jatkamme sitten heti välittömästi Euroopan ulkosuhdehallinnon parissa ja työjärjestyksen muuttamisella asetuksen muuttamisella liittyen Euroopan yhteisön yleisen talousarvion sovellettavasta varainhoitoasennuksesta Euroopan ulkosuudenhallinnon KOS osalta. 17. Toukokuutahan, toukokuutahan tästä jo puhuttiin. Herra Brock on AFETissa lausunnon valmistelija. Ja Meillähän oli jo kokous myöskin kansallisten parlamenttien kanssa ja tästä syystä pyydämmekin herra, herra Verhofstadtia ensin käyttämään puheenvuoron tässä asiassa. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ehdottaisin seuraavaa lähestymistapaa, eli että edustaja Brock antaisi selvityksen tästä poliittisesta vastuuvelvollisuudesta – jota hän on nyt sitten luonnostelemassa yhdessä korkeudustajan kanssa. Ja sitten puhuttaisiin avoimuudesta ja poliittinen vastuu suhteessa Euroopan parlamenttiin ulkosuhdehallinnon kautta. Tämä on erittäin tärkeä kohta. Yksi niistä kahdesta suuresta osiosta, ja sitten toinen tärkeä osio luonnollisestikin tässä asiassa koska kor- korkealta olemme saaneet asianmukaisen ehdotuksen, jos otetaan ne huomioon monia eri näkökohtia, niin toinen tärkeä osio, jos, jota käsittelemme nyt, koskee tietysti koko tätä budjettipuolta, josta myöskin meidän valiokuntamme täytyy antaa lausunto, no siis budjettivaliokunnalle. Ja joka liittyy suoraan tähän ehdotuksen ytimeen. Kuten tiedätte, jo lokamarraskuun Brokin mietinnössä ei muutettu ajatusta siitä, että ulkosuhdehallinto pitäisi liittää komissioon, jotta näin tehtäisiin, niin parlamentin kanta tulee myöskin esille, eikä tuo kanta ole muuttunut, kun tarkastelen näitä eri näkemyksiä, joita on esitetty eli valiokunnissa, joissa asia on käsitelty. Eli siinä on tämä talousarvion budjettiosio myös esillä. Hyvä puheenjohtaja. 90 prosenttia, 84 prosenttia Euroopan unionin varoista löytyy tätä osiosta kolme. Sillä kaikki unionin yhteisötoimet löytyvät sieltä, jopa yhteisö, sellaiset yhteisötoimet, joita vielä eteenpäin neuvoston päätöksellä, kuten esimerkiksi ulko- ja turvallisuuspolitiikka, operationaaliset toimet siihen liittyen, ja nyt puhun operationaalisista kuluista, Eli kolmonen on siis tämä suuri otsikko, joka on kaikkein tärkein. osa budjetista. Kaikki muut kategoriat ovat vain pieniä, jotka koskevat tiettyjä hallinnollisia Euroopan parlamentin tai neuvoston tai oikeusasiamiehen kuluja. Ja niin, Jotta tähän mitään lisäongelmia ei syntyisi, niin olemme jatkuvasti pitäytyneet siinä kannassamme, että meidän täytyy asettaa tämä ulkosuhdehallinnon hallinnollinen budjetti myös yhteisen otsakkeen alaisuuteen. Ja pohdimme tätä kysymystä. Pohdimme sitä, millä tavalla voidaan taata tuon hallinnon autonomia, tehdään sille oma erityisotsake, joka tarjoaisi myös aivan erityisvaltuudet myös korkealle edustajalle, komission varapuheenjohtajalle. Ja hän sitten tekee nämä ehdotukset, jotka komissio hyväksyy, ja sitten ne kaksi budjettiviranomaista – jotka tietysti ovat neuvosto ja parlamentti. Eli tietenkään neuvosto eikä parlamentti menetä mitään tämän kaltaisessa ehdotuksessa omasta erityisestä toimivallastaan. Tämä mahdollistaisi myös sen, että aivan kuten aina on todettu, ulkosuhdehallintoon voitaisiin sisällyttää sellaista politiikkaa, joka tällä hetkellä nimenomaisesti kuuluu Euroopan komission hoidettavaksi. Varsinkin tässä tarkoitan kehitysyhteistyötä, joka on yhteisöpolitiikan ala. Ja sen sijaan, että tämä työ jaettaisiin horisontaalisesti sen mukaan, mikä jää komissiolle, maantieteelliset näkökohdat, jotka taas kuuluvat ulkosuudenhallinnolle, kehitysyhteistyökysymyksissä. Ja sitten taas sitten tuo kentällä pano, joka taas kuuluisi uudelle komissiolle, niin meidän mielestämme se ei ole mikään hyvä lähestymistapa. Tämä toiminnan täytyy olla johdonmukaista. Tietysti luonnollisesti, jos sitten tehdään tämmöinen erityisotsakon kolme alaisuuteen, niin silloin voidaan säilyttää kaikki nämä kehitysyhteistyön politiikan eri näkökohdat, niin se horisontaaliset näkökohdat, maantieteelliset näkökohdat, kuten myöskin täytäntöönpano tuolla kentällä, jotka kaikki keskitettäisiin samaan yksikköön. Silloin ei tarvitse ryhtyä jakamaan näitä tehtäviä. Koska ongelmia ei ole tässä ehdotuksessa, jonka olemme tehneet jo Brokin ehdotuksessa, joka nyt tässä on toistettu, niin myöskään ei ole ongelmia hallinnollisissa kustannuksissa tai operationaalisissa kustannuksissa, sillä ne, jotka ovat vastuussa siitä, että rahaa käytetään, koska ne kuuluvat osion kolme, näillä on täysin mahdollisuudet toimivallat käyttää tätä operationaalista toimivaltaa. Jos tätä tietä mennään, niin parlamentille jos asia löytyy budjetista, niin kaikki parlamentin oikeudet on taattu. Ei tarvitse aloittaa uudelleen määrittelyä, joka koskee kaikkia näitä eri parlamentin oikeuksia tehtäviä. Tämä siis tällainen alustava lähestymistapa, jolle pohjaamme toimintamme. Siitä huolimatta neuvoston puolelta on haluttu joka tapauksessa luoda oma yksittäinen otsikko 6, 9 tai mikä sen nimi nyt sitten ikinä onkaan budjettiin. Ei sillä ole merkitystä, mutta siis osio, johon sitten eristetään hallinnollinen ulkoasian hallinnon budjetti. Minun mielestäni tämä on erittäin tärkeä kysymys. Ja on tietysti vaarallista, että luodaan sellainen äh, yksikkö, jossa pelkästään äh, komissio pääsee päättämään, niin se on tietysti vaarallista. Ja näiden perusteluiden lisäksi meillä ainakin on jo aloitettu pohdinta myös tästä mahdollisuudesta. Eli jos tehdään erillinen osio, niin mitä täytyisi tehdä, jotta toimielin toiminnassa voitaisiin säilyttää johdonmukaisuus? Ja sitten olemme tällä hetkellä pohtimassa yhdessä eri esittelyiden kanssa kahta eri ehtoa – joista ensimmäinen koskee sitä, että koska ulkosuudenhallinto jää osion kolme ulkopuolelle, mm, niin jos se on sitten kuutosessa, niin sitten ei ole oikeutta käyttää taas niitä rahoja, joka on yhteisön budjetista, budjetissa. Ei voida sanota, että, että tämä on osio kuusi rahat budjetin ulkopuolella. Siitä syystä, jos neuvosto jatkaa tällaista ajatusmallia, niin meidän mielestämme on tärkeää silloin, että ulkosuudenhallinnon ja jokaisen valtuuskunnan kohdalla meillä on komission edustaja, joka sitten yhdessä valtuuskunnan johtajan kanssa on vastuussa siitä, että allekirjoitetaan ja myönnetään lupa rahan käyttöön eri valtuuskunnissa. minun saamien tietojen mukaan, kun Kualterin kanssa tästä asiasta on puhuttu ja Gresslen kanssa on puhuttu, niin tämä on ainoa mahdollisuus, jos halutaan taata yhteisöoikeudet, jos luodaan tällainen erillinen osio ulkosuhdehallinnolle. Aivan kuten korkeudustaja Ashtonin ehdotuksessakin on esitetty. Toinen tämä vaihtoehdon seuraus on se, että, että mitä tehdään kehitystyössä sitten Siellä on tämä epäjohdonmukaisuus edelleen ja se ajatus, jota me nyt olemme pohtimassa. Ja josta komission, äh, anteeksi, kehitysasianvaliokunnan jäsenillä on varmaan ihan tiukka näkemys, on se, että no tuossa tapauksessa sitten kaikki se toimivaltuus, joka liittyy tähän ehdotukseen, joka liittyy kehitys- ja, kehitysyhteistyön on annettu ulkoasian, palvelulle, ulkoasian hallinnolle, se pitäisi palauttaa komissiolle. Jos ulkoisen hallinto on omassa osiossaan komission ulkopuolella, niin sitten nämä tehtävät maantieteellisesti jakautuen, jotka on määritelty ehdotuksessa, täytyy palauttaa komissiolle. Tämä siis on toinen seuraus. jota meidän tulee tulla pohtia. Tämä ovat, nämä ovat siis nämä kaksi ehdotusta, jotka nyt ovat esillä. Jatketaan koko osiossa kolme. Mennäänkö osion kuusi? Ja mitkä ovat ne ehdot, joita parlamentti asettaa sitten neuvottelupöytään? Ja todennäköisesti ihan tässä viiden minuutin sisään nyt sitten pidetään koordinaattorien kokous eri esittelyiden välillä, jotta voitaisiin nähdä, että mikä on se yksimielisyys, joka voidaan saavuttaa kaikki eri, kaikkien eri ähm, valiokuntien välillä, AFET ja muut. Kiitoksia. Haluan antaa nyt seuraavaksi puheenvuoron kollega Brokille. Ehkä hän voi vielä lisätä tähän jotakin. Kiitoksia. Oikein paljon puheenjohtaja. Kuten kollega Verhofstadt jo tässä totesi, tässä puhutaan tästä äh, accountability-asiasta. Olemme päässeet hyvin pitkälle siinä, mutta emme suinkaan vielä loppuun, koska on tiettyjä kuulemisoikeuskysymyksiä au, auki. Esimerkiksi mitä tulee affettiin. Ja täällä on myöskin monia muita avoimia kysymyksiä. Esimerkiksi se, että meidän pitäisi tässä saada tiettyjä tietoja siitä, missä parlamentin hyväksyntää tarvitaan. Eikä me voida tehdä tässä eroa näiden ja muiden kysymysten kohdalla, mutta nämä voidaan kyllä hyvällä tahdolla ratkaista. Ja varmastikin näitä voidaan käsitellä. No sitten kysymykset liittyen siihen, mitä tulee kuulemisiin, mielipiteiden vaihtoon AFET-valiokunnan ja näiden suurlähettiläiden välillä suljetuin ovi. Nämä ovat kysymyksiä, jotka eivät ole ainoastaan hyvin merkittäviä, vaan tässä tosiaankin on mahdollisuus saada ratkaisu aikaiseksi sitten poliittinen edustus komission edustusta ja Rova Ashton. No tässähän on päästy eteenpäin. Meidän täytyy vielä tarkentaa, miten unionin legitimiteetti varmistuu neuvoston puolelta. Tämä on myöskin neuvoston työjärjestyksen osa. No sitten myöskin kohta 10 on tärkeää jossa kyse on siitä, että tässä budjettia täytyy kasvattaa kasvin osalta. Me tarvitsisimme tässä lisää selvitystä siihen, että mihin yksittäisiin kohtiin nämä rahat käytetään. Tarvittaisiin selvitystä budjettikohdissa. Me tarvitsemme yksityiskohtaisempaa tietoa eh, tästä budjetista. Ja tässä nyt on tietyt asiat, joita on jo käsitelty. Ja tietysti seuraavana päivinäkin tässä vielä käydään neuvotteluja ja voimme löytää ratkaisuja tähän YUTPn budjettiin. No niin, puheenjohtaja, kollegat, me olemme olemme olleet sitä mieltä, että haluamme toimintakykyisen palvelun. Se on ratkaisu, jonka tarkoituksena on saada hallitukset ja Eurooppa yh, tai lähemmäksi toisiaan. Viimeiset päätökset eivät koskaan tapahdu tuolla palvelun sisällä, vaan se on valmisteleva hallinto. Tarkoituksena on tässä YUTPn täytäntöönpanoa tukea ja myöskin koordinointia muissa ulkosuhdehallintoon liittyvissä kysymyksissä. Ja tietysti tässä myöskin kehitysyhteistyöpolitiikka on tärkeää. Tarkoitus on saada aikaan koherenttia politiikkaa Tämä on tietysti myöskin komission jäsenten vastuualueella. No sitten tärkeä kysymys on tässä myöskin tämä budjettikysymys. Tässä on kyse valta asioista ja haluaisin myöskin lisätä tähän sen, mitä Verhofstadt jo totesi. Tämähän on aivan selkeä tämä sopimus. Ja periaatteessa kun ajatellaan ulkosuhdehallintoa, siinä ei saa olla mitään eroa sille, mitä tulee parlamentin budjettivaltaan ja vastuuvapausvaltaan. Tämä täytyy taata tämä periaate. No, Rova Ashton ja neuvosto on tehnyt joitakin ehdotuksia. Kaikki eivät ole täysin vielä vakuuttuneita tästä ja parlamentti ole vakuuttunut siitä, että nämä ehdotetut toimet täyttäisivät tämän. Joten tästä syystä minä myöskin suosittelisin neuvostolle ja Rova Ashtonille että tämä pitäisi mielessä sen, minkä Verhofstadt otti esille. Parlamenttina olemme vakuuttuneita siitä, ja myöskin sopimuksessa näin todetaan, että ulkosuhdehallinnon johtaja, kun ajatellaan budjetti- ja henkilöstöpolitiikkaa, hänellä on erityiset oikeudet, joita kenelläkään muulla komissiossa ei ole, ja tähän liittyy tiettyjä päätöksiä, jotka eivät ole komission jäsenten kollegion tehtävissä. Ja nämä ovat niitä kysymyksiä, siis liittyen budjettiin ja henkilöstöön, jotka liittyvät ulkosuudenhallinnon hallinnolliseen budjettiin. No nyt sitten voidaan esittää kysymys, että parlamentin näkö, joka on parlamentin näkökulmasta ehkä yksinkertaisempi, jos tämä tapahtuu myöskin pääluokan kolme alla, niin että voidaan taata myöskin nämä korkean edustajan ehdot. Jos tämä neuvoston näkökulmasta ei onnistuisi tai siihen ei riitä tahtoa, meitä ei voida vakuuttaa siitä, että parlamentin lähetetyt oikeudet budjettivalvontaan jotka ovat joko pääluokan 609 alla on taattu. Ja sitten täällä vielä myöskin puhuttiin siitä kysymyksestä, että sitten suurlähettiläät eivät saa allekirjoittaa sekkejä, koska ne maksetaan budjetista, joka ei ole osa komission budjettia, yhteisön talousarviota. Minua kiinnostaisi vastaus tähän koska komis- neuvosto ei epäile sitä, että budjettivalvonta, budjettivalvonta ja vastuuvapausoikeudet täytyy parlamentille antaa kaikissa olosuhteissa, niin ehkähän tässä nyt sitten pitäisi löytää tekninen ratkaisu näihin kysymyksiin. No minä uskon, että meidän täytyy käydä intensiivisiä keskusteluja, koska eihän niin voi olla, että jotenkin takaoven kautta sitten totutaan siihen, että tämä on hyvin mielenkiintoinen temppu, että päätetään tällaista uusta pääluokista. Toiset sitten ovat sitä mieltä, että tällainen että tällainen yleinen pääluokkakin antaisi huonon esimerkin, koska näin voitaisiin tehdä sitten myöskin muilla osa-alueilla. Niin meidän täytyy pohtia, mikä tässä nyt on oikea tapa. Ja toivon, että näissä avainkysymyksissä neuvosto myöskin tuo tässä kompromissivalmiuden muassaan, jotta voidaan löytää järkevä ratkaisu tähän asiaan, koska ratkaisu jos se nyt sitten olisi oikeudellisesti ainoa mahdollinen, että tämä tehtäisiin pääluokan kuusi alla, ja sitten virkamies, joka ei kuulu ulkosuhdehallintoon, vaan lähetetään komissiosta, eh, ja hän sitten allekirjoittaa nämä sekit. Niin- no tämä on melkein kuin eh, tällainen komission jäsen sitten eh, pistettäisiin neuvostoarmeijan osaksi. Tämä ei voi olla ratkaisu ja Verhofstadt myöskin painotti tätä seikkaa, että tällainen seuraamus ei ole järkevä. Joten nyt tässä onkin kyse sitä, että pohditaan, miten oikeudet, molempien osapuolien oikeudet otetaan huomioon, löytää tekninen ratkaisu, joka on järkevä ja joka ei estä tointen toimintamahdollisuuksia. Me neuvottelemme tällä hetkellä poliittisesta diilistä, jossa tärkeimmät kysymykset ja periaatteet on ratkaistu niin neuvoston asetuksen ja siihen liittyvän Ashtonin julistuksen suhteen, joka liittyy tähän poliittiseen vastuullisuuteen, mutta me emme voi päättää tähän neuvotteluun koska ensinnäkin me emme ole vielä aloittaneet kuulemismenettelyä valiokuntimme töissä ja toisiksi me tarvitsemme myöskin henkilöstösäännöstöä ja myöskin täytyy pohtia rahoituksellisia vaikutuksia. Me emme niitä tunne, koska me sitten, meidät pistetään vastuuseen. Ja budjettipoliittinen neutraalisuus parlamentin ja neuvoston ja komission osalta voi tietysti toteutua, mutta jos tässä nyt sitten on jokin jäsenvaltio mukana, niin en tiedä, miten tästä budjetista voidaan sitten tehdä neutraalia. Tietysti nämäkin kysymykset täytyy selvittää ja tässä yhteydessä tähän liittyvät myöskin henkilöstösäännökset. Niissä pitäisi olla kolmannes kansallisia virkamiehiä. Kaikki, heillä pitäisi olla samo, samoja velvollisuuksia kuin muillakin. Kysymykset, jotka täytyy säännellä ja jotka liittyy komission jäsenten lukumäärään jos neuvostolla on kolmannes ja eihän tässä nyt yhteisön osuus voi olla vain kolmasosa, vaan se täytyisi olla vähintäänkin 50 prosenttia. Tämä, tästä täytyy päättää. No sitten nämä muut henkilöstökysymykset. Jäsenvaltiot eivät halua tässä ottaa tätä lukumäärää huomioon, kun ajatellaan kansallisten virkamiesten lukumäärä, Eli tässä ei nyt pitäisi liikaa näitä virkoja myöskään perustaa. Ja haluaisin myöskin vielä viitata yhteen tavoitteeseen. Minulla on sellainen vaikutelma, että monissa näistä kohdista me kyllä olemme yhtä mieltä, mutta että tämä täytyy myöskin saada sitten konkreettiseksi vedenpitäväksi tekstiksi ja että tällaisia tekstejä voidaan tarjota ainoastaan, jos pääsemme tässä myönteiseen ratkaisuun tässä kysymyksessä. Kiitoksia oikein paljon. Duff. Haluaako joku pyytää puheenvuoroa tähän, herra Duff? Yes, uh, well... Olen kiitollinen Elmarille ja Kiille heidän tekemästään työstä mehän olemme kuulleet heidän puhuvan tästä asiasta vähän joka päivä. Ja kun siirrytään asioissa eteenpäin ja yhteisymmärrys alkaa löytyä, silloin ymmärretään, mistä todella on kyse. Ongelma on nyt neuvostossa, joka on jo nyt tehnyt oman päätöksensä ennenaikaisesti. siitä, millainen tästä hallinnosta nyt tulee. Toivon, että neuvosto ymmärtää mahdollisimman pian, että parlamentin kantaa näistä asioista täytyy vielä kuulla ja sen täytyy vielä omaa kantaansa tarkistaa ennen kuin yhteisymmärrys voidaan saavuttaa. Halusin kommentoida talousarviota. Elmar otti esiin tämän budjettineutraaliusasian. Missään hän ei ole vielä sanottu, että ulkosuhdehallinnon perustamisen pitäisi olla budjettineutraali. Säästöt löytyvät varmasti kansalliselta tasolta. Ja toivon, että kun keskustelu tästä asiasta jatkuu neuvoston kanssa, niin voidaan korostaa tätä seikkaa. Jotta ulkosuhdehallinto toimisi tehokkaasti se tarvitsee riittävän määrän taloudellista tukea taakseen ja budjetti voi sen mukanaan tuoda. <clears throat> Prima di dare la parola all'onorevole Severin, volevo ricordare che... Niin, haluaisin aivan lyhyesti muistuttaa vielä siitä, että koordinaattorien kokouksen jälkeen kello 18.30 tänne tulevat asiantuntijat ja professorit liittyen euron ja euro, eurooppalaisen demokratian seurantakeskukseen liittyen. Ja tämä tietysti liittyy myöskin siihen, mistä olen puhunut aikaisemmin, kan, kansainväliset poliittiset toimenpiteet. Yhtäältä kyse on myöskin siitä, että tarkastetaan eri lainsäädäntöä jäsenvaltioiden tasolla ja ja myöskin naapurimaiden osalta, joten olisi mielenkiintoista meille myöskin olla tuolla paikalla. Tästä syystä viittaisinkin siihen, etteivät kaikki lähde täältä salista, koska kyseessä on hyvin tärkeä asia. Kiitoksia. Enpä usko, että tässä on juurikaan lisäämistä, mutta haluan painottaa sen, että <clears throat> me olemme jokin aika sitten määritelleet ne periaatteet, joiden pohjalta toimimme ja mitkä tavoitteemme olemme, kun tätä ulkosuudenhallintoa käsitellään. Myöhemmin on myös ilmaistu teknisiä ratkaisuja, joiden avulla voitaisiin täytäntöönpanna näitä periaatteita ja päästä tavoitteisiin. Olemme käyneet rakenteista keskustelua, kattavia keskusteluja esittelijän kanssa tapauksessa, tässä meidän tapauksessa Verhofstadtin kanssa ja sitten varjoesittelijöiden kanssa ja muiden valiokuntien esittelijöiden kanssa ja niin edelleen. Tänään tapasimme kansalliset parlamentit. No, sehän oli hyvä ajatus. Mutta kyllä tämä lopulta meidän vastuullamme on. jokaisen meidän täytyy painostaa myös omaa hallitusta, jotta saadaan vietyä nämä oikeat ajatukset läpi. Olemme tavanneet neuvosto- ja komission edustajia ja niin edelleen. Eli kaikki on oikeastaan sanottu. Pelkään, että kun olemme parannelleet näitä ajatuksiamme, niin nyt jos puhutaan vielä liikaa, niin ne vesittyvät. Ja ne vain huononevat. Eli kysymys on todella budjetista ja äh, ainoa asia, mitä halusin sanoa, että olen aivan samaa mieltä Verhofstadtin kanssa. Ja paras ajatus, olen aivan, en ole yllättynyt siitä, että ajattelemme samoin. Me työskentämme yhdessä ja tämähän, nämähän ovat meidän yhteisiä ajatuksemme. Jos kaikki laitetaan otsakkeeseen kolme ja sitten siinä on joku alaotsake ulkosuudenhallinnolle, niin se olisi kyllä oikein hyvä ajatus. Tästä keskusteltiin ihan alusta lähtien. Eli että meillä olisi tällainen konsolidoitu budjetti muotoilu. Joka tapauksessa tällainen avoin ja kattava muoto. Ehkäpä kaikki voisivat nämä kaksi sanaa hyväksyä. Kysymyksen, joka saattaakin olla retorinen kysymys, on se, että mitä teemme, sillä jos me puhumme vain kerta toisen jälkeen näistä samoista ajatuksista, saattaa mennä ohi tilaisuus parantaa niitä ja ryhdymmekin vain tuhoamaan niitä. Tiedän, että meillä on vuoropuhelu, puhutaan sitä vaikka neuvottelusta, jos haluatte, mutta neuvottelu meidän komissaari ja Ashtonin yksikön ja neuvoston kanssa en tiedä missä määrin ongelma on neuvostossa, mutta kun puhutaan neuvostosta, niin täytyisi puhua jäsenvaltioista. Ja olen ihan varma siitä, että eivät kaikki jäsenvaltiot ole eri mieltä kanssamme. Mutta jotkut kyllä. Ehkäpä voisimme tehdä jotain sellaista, mitä tässä on aiemmin tehty esittelijänä. Käytiin jäsenvaltioissa ja pyrittiin puolustamaan omia ajatuksemme siellä. En tiedä, että olisiko sulla tässä Kristoffersen tähän tyytyväinen, jos se olisi, niin sitä tulisi pohtia. Jos ei, niin sitä tulisi unohtaa. Joka tapauksessa minusta meidän täytyisi tehdä jonkunnäköistä lobbausta, jotain neuvotteluja. Sillä ne, jotka ovat eri mieltä meidän kanssamme, se, että me jatkamme vain keskenämme puhumista, niin siitä ei ole juurikaan hyötyä. Samalla puheenjohtajan meidän täytyisi ehkä yhdessä edustaja Albertinin kanssa ja muiden valiokuntien puheenjohtajien kanssa – koota yhteen jonkunnäköinen asiakirja tai esittää lausunto, joka selkeästi ilmaisisi meidän ajatuksiamme. Brokin sanoin, meidän täytyy paperille saada lopulliseen muotoon kaikki nämä ajatukset, joista on sovittu. Me emme juurikaan enempää voi sanoa. Olemme siis niistä sopineet. Ja se, että teemme selväksi, että tämä on meidän näkemyksemme, ja kaikki, jotka haluavat päästä sopimukseen meidän kanssamme, niin tulisi ottaa huomioon nämä näkemykset. Muussa tapauksessa, ja toistan tämän vielä, olemme jälleen panemassa esityslistalle tämän asian. Ja kerta toisensa jälkeen sanomme samat asiat. Kerta toisensa jälkeen valitamme, että muut eivät meitä oikein ymmärrä. Ja tänä aikana ehkä ovat käynnissä jotkut sellaiset prosessit, jotka eivät ole meille mielenkiintoisia. Non altri iscritti a parlare, se il relatore eh, Vero Staff vuoi aggiungere... Nyt. Niin, haluaako esittelijä herra Verhostat vielä sanoa jotakin tähän? Anteeksi siis lausunnon valmistelija. Onko tähän vielä jotakin lisättävää? Muuten, jos näin ei ole, olemme päättäneet tämän kohdan esitystellä. Nyt sitten puhumme kohdasta seitsemän. Euroopan parlamentin neuvoston ja komission asiakirjojen saaminen yleisön tutustuttavaksi. Valmistelijana tässä on äh, rouva Jäätteenmäki. Haluan antaakin hänelle tässä puheenvuoron. Ja sitten niille, jotka haluavat ottaa tähän asian kantaa. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Prego. Ja haluan lausua puheenjohtajalle kiitokset siitä, että eilen saimme yhdessä AFKO- ja LIPE-seminaarin kanssa järjestää kuulemistilaisuuden, jossa EUn eri instituutiot saivat tuoda näkemyksiään julkisuudesta. Tilaisuus oli hyödyllinen ja huomasin siellä tilaisuudessa, että se oli hyödyllisempi kuin olin etukäteen ajatellutkaan. Monet näistä, jotka olivat paikalla, olivat ensimmäistä kertaa parlamentissa ja eivät myöskään olleet aikaisemmin miettineet, mitä Lissabonin sopimus tarkoittaa ja mitä asiakirjat julkisuus tarkoittaa. Se ei ole ollut heidän työssään rutiinia. Eli johtopäätökseni oli, että jos parlamentti haluaa hyvää hallintoa, haluaa avoimuutta. Silloin meidän on keskusteltava tästä asiasta myös niiden kanssa, jotka päivittäin joutuvat näitä käytännön ratkaisuja tekemään. Saatava heiltä esimerkkejä ja että he myös sitten ymmärtävät ja parantavat käytäntöjään. En sano, että siellä mitään huonoa tuli, mutta että ainahan kukin meistä itsekin voi aina parantaa toimintatapaani. Esittelen lyhyesti nämä muutosesitykset. Ensinnäkin haluan todeta, että meillä on ollut LIPE-komitean esittelijän raportöörin Michael Cashmanin kanssa erittäin hyvä yhteistyö. Meillä ei ole erimielisyyksiä tästä asiasta. Ja itse asiassa nämä muutosesityksetkin ovat samoja, samansuuntaisia, mitä siellä LIPE-komiteassa tulee olemaan. Mutta olen ottanut tähän ne esitykset, ne muutosesitykset, jotka mielestäni ovat kaikista tärkeimpiä ja sen vuoksi tuonne nyt tässä esille. Ja ensimmäiseksi ottaisin muutosesitys, amendment, siis kolmosartiklan muutosesitys. Siinä Olemme myös samaa mieltä LIPE-komitean kanssa, mutta, mutta emme samaa mieltä kuin, kuin komissio, koska meidän mielestämme tämä komission esitys rajoittaisi liiaksi tai rajoittaisi asiakirjan määritelmää, eikä vain mielestä, vaan se on fakta. Eli esitämme tässä muutosesityksessä nykyisen asiatilan, asiatilan säilyttämistä, nykyisen määritelmän säilyttämistä, joka kattaa siis kaikki merkitykselliset asiakirjat, eikä vain niitä asiakirjoja, jotka on rekisteröity. Eli tämä pitää käytännössä ennallaan tilanteen. Ei avoimempaan suuntaan, mutta ei takaisinkaan päin. Sitten toinen asia, minkä haluan ottaa esille, koskee artiklaa 5. Ja siinä annetaan jäsenvaltioille oikeus olla luovuttamatta asiakirjoja. Eli komissio antaisi, tämä komission sanamuoto antaisi jäsenvaltioille rajoittamattoman oikeuden evätä mahdollisuuden tutustua jäsenvaltioista peräisin olevaan asiakirjoihin vetoamalla kansalliseen lainsäädäntöön. Muutosesitys, jonka olen tehnyt, lähtee siis siitä, että jäsenvaltio ei voi tällaista veto-oikeutta saada, vaan että jäsen, vaan, vaan tästä avoimuusasiasta päätetään EU-tasolla. Ja tässä on artiklassa neljä kyllä rajoituksia, millä voidaan sitten evätä asiakirjan julkitulo. Sehän on tietysti luonnollista, että kaikkia asiakirjoja ei saa, ja siitä on sitten artiklassa neljä tällainen, tällainen luettelo, mutta että ne olisi EU-tasolla säädeltyjä ja päätettyjä, ja täällä tehtäisiin sitten päätös. Vielä siihen, että jos eri jäsenvaltiot voisivat päättää sitä jäsenkirjan julkitulosta, niin silloin olisi 27 eri tapaa. Nämä ovat ne kaksi tärkeintä muutosesitystä. Ja kuten sanoin, niin olemme tehneet tätä hyvässä yhteistyössä ja, ja ei, ei ole suuria erimielisyyksiä. Ei taida olla pieniäkään. mikrofoni. Bene il nome Jattenmäki. Niin. Eh, eh, eh, lausuinko tämän nimenne oikein jäätemäki, koska siis italialaisille tämähän on yleensä hyvin vaikea asia. Mutta kiitoksia oikein paljon. Onko puheenvuoropyyntöjä tähän aiheeseen? Onko? Kyllä, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Myöskin espanjalaisille on hyvin vaikea lausua näitä vieraita nimiä No, sa, äh, suomen kielessä on niin paljon konsonantteja, niin. Niin, haluaisin nyt puhua tästä, mitä lausunnon valmistelija tässä totesi. Tässähän on myöskin olemassa eh, sopimusta herra Käsmänin kanssa. Eh, tässä Todellakin oli hyvää koordinointia ja konsensus löytyi. Minäkin varjo esittelijänä tein erittäin hyvää yhteistyötä lausunnonvalmistelijan kanssa. Haluankin kiittää tästä oikein paljon. Onko täällä vielä joku, kysyy puheenjohtaja. Rova Gib, Grib. Oui, euh, merci monsieur le... Niin, kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Halusin vain esittää muutaman kommentin. EPP-nimistä. Silläkin uhalla, että saadaan, saadaan rikkoa tämän mahdollisen konsensuksen, joka tästä Cashmanin mietinnöstä on. Meillä on kuitenkin jotakin varaumia tietyistä näistä näkökohdista, jotka liittyvät tästä Cashmanin, mietinnöstä, Cashmanin mietintöön live-valiokunnasta siellä on meidän pitäisi esittää tärkeitä muutoksia tähän mietintöön. Haluaisin muistuttaa, että avoimuus ja julkisten asiakirjojen parempi saatavuus ovat luonnollisestikin kaikkien epp laisten tukemia tavoitteita. Avoimuus on demokratiassa aivan normaalia ja välttämätöntä mutta kuitenkin meidän pitäisi tarkkaan määritellä ne menettelyt, jonka avulla tätä oikeutta avoimuuteen tarjotaan ja niin, että mahdollistaa yhä enemmän kansalaisille näiden asiakirjojen saatavuus. Haluaisin kiittää esittelijämme työstä. Hän tässä vaiheessa esittelee mm, lausuntoluonnoksen, joka on oikein hyvä, mutta haluamme kuitenkin työstää tiettyjä tarkennuksia, jotta saisimme tarkennuksia itse tähän asiaan. Ja soveltamisalan tar- tarkka määrittely on tietysti hyvin tärkeää, kun puhutaan myös poikkeuksista. Minun mielestäni avoimuusperiaatteen, avoimuusperiaatteen lisäksi vielä kerran toistan, sehän on erityisen tärkeä. On myös muita periaatteita ja muita oikeuksia, jotka täytyy taata ja joita täytyy suojata tietosuojakysymys, yksityisyyden suoja, luottamus, luottamuksellisuuskysymys tietyissä tapauksissa ovat sellaisia, jotka tulee säilyttää. Ja mistä vaikuttaa siltä, että meidän täytyy löytää oikea tasapaino eri periaatteiden välillä, jotta voidaan tehdä yhteensopiviksi instituutioimme normaali ja tehokas toiminta – ja se, että kansalaiset voivat saada saataville näitä kaikkia asiakirjoja. Kiitoksia. E, eh, Kiitoksia. Herra Höfner. Ja, vielen Dank. Kiitoksia olen yhtä mieltä tässä teidän molempien kanssa ensinnäkin siinä, että demokratia pohjautuu avoimuudelle ja avoimuutta tarvitaan, mutta olen myöskin yhtä mieltä siitä, kun sanotte, että on olemassa arkaluontoisia aiheita, joita täytyy suojella, jos on esimerkiksi kyse tietosuojasta tai kolmansien henkilöiden suojasta. No, nämä ehdotukset, joita tässä mietinnössä on, niin kyllähän nämä menevät siihen suuntaan. En näe tässä mitään syytä kritiikkiin ehkä tätä pitäisi hiukan tarkentaa yksittäisissä kohdissa, että mi- mihin tämä kritiikki kohdistuu. Olen erittäin kiitollinen tästä mietinnöstä. Tämä on mielestäni erittäin hyvä. Myöskin Rova Jäättemäki, eh, nämä määritelmään liittyvät asiat, jotka mainitsi, äh, mainitsitte, asiakirjojen määritelmä, sitten rajoitettu saatavuus jäsenvaltioiden asiankirtoihin ja myöskin poikkeukset nämä muotoilut, jotka löysitte, ovat mielestäni erittäin hyvät ja järkevät. Minulla on yksi lisäkysymys, jonka haluaisin esittää, ja tämä koskettaa tätä artiklaa yhdeksän, jossa kyse on luottamuksellisista tai arkaluontoisista asiakirjoista. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että muotoilu tai ehdotus, jonka herra Cashman on tehnyt mietintöluonnoksessaan, on järkevämpi tai sopivampi. Ja minua kiinnostaisinkin, että mikä tässä on ero. Voisitteko tässä myöskin löytää yhteisen näkemyksen täältä pohjalta? Care signora Iatemmehi. No, devo scusi, chiedo scusa. Kiitos. Minun täytyy tässä vielä pyytää anteeksi. Täällä myöskin komission edustaja on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. I am very happy to be here. Kiitos puheenjohtaja. Olen iloinen voidessani olla täällä komission puolesta reagoimassa tähän asiakirjaan. Haluaisin selittää teille komission tarkoitusperiä, sillä voin vakuuttaa, että komission aikeet näiden tarkistusten tekemisessä ei ole se, että siirrytään kohti vieläkin vähemmän avointa järjestelmää. Tämä ei suinkaan ole, ole totuus. Me meillähän on nyt yhdeksän vuotta jo kokemusta siitä, kuinka tämä asetus toimii, säädös toimii. Tekin olette sitä käyttäneet päivittäin ja olemme tulleet siihen tulokseen, että nykyiset määritelmät ovat liian epämääräisiä. Esimerkiksi tämä asiakirjan määritelmä, missä muodossa se esiintyy, onko se asiakirja. Ja siksi meistä tämä säädös toimii tällä hetkellä hyvin. Joku kirjoittaa komissiolle ja pyytää, että saisi nähtäväkseen selvästi yksilöityjä asiakirjoja, vaikkapa kokouksen pöytäkirjan tai jonkun henkilön vastauksen johonkin, herra, herra Sefcovicin, herra Hefnerin tai kenen tahansa tekemän asiakirjan. Mutta kokemus on osoittanut, että suuressa osassa näistä toivomuksista ja pyynnöistä se pyynnön kohde on erittäin epämääräinen ja me yritämme sitten parhaamme mukaan tunnistaa sen, mitä tämä kansalainen nyt haluaa nähdä. Komissiolla on vaikka minkälaisia asiakirjoja, jos niitä niin kutsutaan, kaikenlaisia paperin palasia. Ja me yritämme siellä sitten miettiä, että mitä kaikkea tämä säädös koskee. Me joudumme nyt käymään niitä läpi yksi kerrallaan ja miettimään, että päteekö nykyinen säädös siihen vai ei ja annetaanko se kansalaiselle vai ei. Eli siinä mielessä parempi määritelmä olisi tarpeen, sillä nyt tämä prosessi on hyvinkin sattumanvarainen. Meillä on ihmisiä, jotka ottavat vastaan näitä pyyntöjä ja yrittävät sitten miettiä, mitä siinä pyydetään ja yrittävät toimittaa sen pyytäjälle. Eli siinä mielessä tämä termistön tarkennuksen tarkoituksena ei suinkaan ole se, että otetaan askelia taaksepäin tässä avoimuudessa. Meidän mielestämme se, mitä me tässä nyt ehdotamme, on se, että, että avoimuus ei suinkaan vähene. Jos joku paperi nyt on, on avoinna yleisölle, niin totta kai se tulee sitä olemaan myös tulevaisuudessa. Olen kuunnellut paljon keskusteluja tästä asiasta ja olemme ymmärtäneet, että tässä juuri tätä tarkistusta on pidetty askeleena taaksepäin tässä asiassa. Olemme valmiita keskustelemaan esittelijän ja herra Cashmanin kanssa siitä, miten tästä määritelmästä saataisiin entistä tarkempi ilman, että avoimuus vähenee. Rouva Jäättemäki otti tässä esiin myös tämän jäsenvaltiosta tulevien asiakirjojen asian. Tämä on ollut kiistanalainen aihe tässä kohtaa komissio on yrittänyt hyvässä uskossa jälleen kerran kirjoittaa sinne säädökseen sen, mitä oikeus meidän mielestämme tästä asiasta on sanonut. Teidän esittelijännekin hän tässä näin totesi, että jäsenvaltiot eivät suinkaan voi sanoa mielensä mukaan ei kansalaisten pyytöihin saada joku asiakirja. Me emme asiaa myöskään tulkitse näin. Me tulkitsemme oikeuden päätöstä tästä asiasta niin, että artiklassa, artikla 5 on olemassa hyvästä syystä. Te olette kirjoittaneet artiklan, joka osoittaa kuinka kolmasista maista tai kolmasilta osapuolilta tulevien asiankirjojen kanssa tulee toimia. Me tässä tapauksessa kunnioitamme kansallisvaltioiden päätöksiä, mutta te kirjoititte artiklan, jossa sanoitte, että kun asiakirjat tulevat jäsenmaista, meillä on toinen mekanismi, jota käytetään jäsen, voivatko jäsenvaltiot vain kieltäytyä. Jotkut jäsenvaltiot olivat sitä mieltä, että voivat. Olen tämän itsekin todennut oman urani puitteissa, mutta oikeus antoi tästä päätöksen. Se, mitä me olemme tähän tarkistukseen kirjanneet, on, että meidän täytyy kuunnella jäsenvaltioita, jos jäsenvaltio antaa järkevän kannan, me ilmaisemme tämän kannan ja sitä kantaa täytyy kunnioittaa. Emme anna heille mitään, mitään aivan mielivaltaista päätöksentekovaltuutta siitä, onko asiakirja avoin vai ei. Mutta sieltä täytyy olla siis taustalla järkevä perustelu. Me olemme tutkineet tässä oikeuden ennakkotapauksia. Meillä on tapauksia, joissa komissio on saanut kielteisen kannan jäsenvaltiolta. Jäsenvaltio sanoi, että emme halua antaa tätä asiakirjaa. Ja me olemme sitten olleet sitä mieltä, että tämä ei ollut järkevästi perusteltu niin esimerkiksi, että, että jäsenvaltio ei halua antaa jotakin asiakirjaa sillä perusteella, että se ei ole relevantti tässä tapauksessa, koska asia on vaikka jo loppuun käsitelty, mutta me sitten teimme komissiossa päätöksen, että annetaan se asiakirja nyt kuitenkin. Mutta voi olla, että oikeus sitten pysäyttää meidät. Näin me toimimme. On totta, että oikeuden päätöksessä viitataan kansallisiin tilanteisiin. Se on epämääräisesti kirjattu ja siksi se aiheuttaa monitulkintaisuutta ja tästä asiasta voitaisiin keskustella vaikka kuinka kauan. Emme ole sitä mieltä, emme suinkaan ole samaa mieltä siitä, että joku on sitä mieltä, että me annamme tässä nyt ikään kuin Blankon Shekin jäsenvaltioille päättää asiakirjojen avoimuudesta. Näin ei suinkaan ole. Me saamme hyväksyä jäsenvaltioiden pyynnöt pitää asiakirjat salaisina. Tässä herra Hefner ja Rova Klip jo Le Grip reagoisin heidän sanomisiinsa. Tietosuoja on komissiolle äärettömän tärkeää. Meille se on demokratian ja avoimuuden kannalta aivan ensisijainen asia. Se ei ole mikään toissijainen asia. Me olemme julkinen taho, jolla on kenties jonkin mielestä jo ottamankin paljon tietoa asioista ja ihmisistä. Eli siksi tietosuoja on meille aivan valtavan tärkeä. Meillä täytyy olla myös selkeät säännöt siitä, miten tietoa käsitellään ja miten sitä säilytetään. Ihmisillä täytyy myös olla tieto siitä, miten tiedot säilytetään. Ja ihmisten täytyy voida olettaa, että tietoja salataan kunnollisesti ja hyvinkin laajasti. Tämä liittyy yksilön demokraattisiin oikeuksiin modernissa yhteiskunnassa vuonna 2010. Nämä kaksi säädöstä, jotka ovat täällä 2001 1049 ja 45 ovat yhtä tärkeitä demokratiamme kannalta. Asiakirjoihin tulee taata mahdollisimman laaja pääsy, mutta emme usko, että tietosuoja on mitenkään toissijainen asia yhteiskunnassa. Se on erittäin tärkeä asia kansalaisillemme ja siksi olemme yhtä mieltä näistä huolenaiheista ja yritämme puuttua siihen mahdollisimman tehokkaalla tavalla jos seuraatte tilannetta tarkasti, olette varmasti huomanneet, että komissio on tässä Bavarian laagerin tapauksissa vedonnut juuri tähän ja juuri näihin kahteen tärkeään periaatteeseen ja siihen, että ne ovat yhtä tärkeitä. Herra Hefnerille haluaisin todeta artiklasta yhdeksän tästä luottamuksellisesta tiedosta ja asiakirjoista – Tämä on osa meidän päivittäistä työtämme. Emme suinkaan osana arkirutiinejamme kiellä ihmisiltä pääsyä asiakirjoihin. Meillä on erilaisia luokittelumenetelmiä, joilla luokittelemme asiakirjoja. Ja jos joku pyytää meiltä asiakirjaa tai joku teidän äänestäjistänne pyytää meiltä asiakirjaa, joka on luokiteltu komissiossa. Tutkimme pyyntöä säädöksen 1049 perusteella, niin laki sanoo, ja jos sitten tulemme siihen tulokseen, että kansalainen voi saada tämän asiakirjan, niin silloin sitä luokittelua puretaan. Eli silloin tämä asiakirja ei ole enää luottamuksellinen, sen luottamuksellisuus puretaan, se voidaan antaa tälle pyytäjälle. mutta tästä keskustelusta voi tulla hyvinkin pitkä prosessi, sillä tämä on sellainen alue, josta on toimielimissäkin keskusteltu jo erittäin pitkään. Eli siksi lopettaisin sanomalla, että nykyiset säännöt ovat täysin riittävät tarpeiden vastaamiseen tällä alueella. Grazie a lei, signora Iatermehi. Kiitoksia. Haluaako Rova Jäätemäki käyttää puheenvuoron tässä yhteydessä? Kyllä, kiitos. Olen varma, että tässä huoneessa vallitsee yksimielisyys pääasioista, eli että tietosuoja on tarpeellinen, yksityisyyden suoja on tarpeellinen ja avoimuus on tarpeellinen. Nämä kolme perusprinsiippiä. Vain joskus menevät vähän ristikkäin. Kysymys on tasa-arvosta ja balanssista. Mitä missäkin korostetaan enemmän. Ja Gripille haluaisin sanoa, että kun toit esille kovasti tätä tietosuojaa, luottamuksellisuutta, allekirjoitan täysin, että ne ovat tärkeitä. Ja esimerkiksi tässä äh, muutosesitys kuutosessa. Lähtökohtahan on se, että yksityistä henkilöä koskevat tiedot, ne eivät ole julkisia, jos ne aiheuttaa har harmia yksityisyydelle. Ja sitten samassa pykälässä on kirjoitettu ulos milloin kuitenkin nämä yksityisyyttä koskevat tiedot ovat julkisia tietoja. Tämä on sitten vähän makukysymys, että millä tavalla se kirjoitetaan. Ja ehkä haluan todeta samalla tavalla kuin eilen siellä semina- seminaarissa kuulemisessa, että, että ei riitä, että pykälät ovat kirjoitettuja oikein ja ne ovat hyvät, hyvät ja tasapainoiset vaan myös sen hallinnon ja käytännön tulee olla oikean suuntainen ja oikea. Ja tänne haluaisin sanoa, että se, että olemme jossakin asioissa Käsmanin kanssa hieman eri tavalla kirjoittaneet. Ehkä se on vähän se on makukysymys siitä, että mikä se balanssi on, kumpaa painotetaan enemmän enkä edes tiedä, onko kysymys aina siitä, että jonkun kanssa on e- erimielisyyttä, vaan että ihmiset näkevät näiden kolmen arvon näkökulman joissakin asioissa vähän eri tavalla. Ja se, se miten se kirjoitetaan, niin se on, se on aika paljolti joissakin rajatapauksissa aivan maku, makuasia. Mutta olen valmis varjoraportoijien kanssa katsomaan näitä sanamuotoja ja löytämään sellaiset ratkaisut, että näiden kolmen arvon tasapaino säilyisi ja että mentäisiin kuitenkin avoimempaan suuntaan. Se olisi se perusprinsiippi, koska Lissabonin sopimuksen takiahan meidän pitää tätä myös muuttaa. Ja Lissabonin sopimus lähtee siitä, että avoimuutta lisättäisiin, niin itselle olen, olen asettanut takarajaksi sen, että taka-askeleita me emme voi ottaa, koska silloin me rikomme Lissabonin sopimusta. Ja minun mielestäni ainakaan tässä valiokunnassa ei pidä lähteä siitä, että, että asetetaan Lissabonin sopimus syrjään. Concludiamo la discussione su... Ja nyt sitten päätämme keskustelun tähän asian liittyen. Äänestys tapahtuu 13. heinäkuuta, joten tarkistusten jättämisen määrä aika on 17. kesäkuuta kello 15. Olemmeko tästä yhtä mieltä? Hyvä. Nyt sitten voimme päättää kokouksen. Haluaisin vielä muistuttaa teitä siitä, että kello 18.30 meillä on mahdollisuus kuulla asiantuntijoita liittyen tutkimuksen EUn kansalaisuudesta ja demokratian seurantakeskuksesta. Tämä on yhteiskokous Liven kanssa. Ja nyt sitten pidämme koordinaattorien kokouksen. Kiitoksia oikein paljon ja koordinaattoreita pyydetään tämä tänne saliin.